Colleagues. We have an exchange of views. Kollegat, me käymme tänään keskustelua Anders von Rasmussenin kanssa, Naton pääsihteerin kanssa aiheena Euroopan puolustuksen tulevaisuus Naton näkökulmasta. Toivotan tervetulleeksi pääsihteeri Rasmussenin tähän meidän ja alivaliokuntamme, eli puolustusalivaliokunnan yhteiseen kokoukseen. Toivotan tervetulleeksi myös kansallisten parlamenttien kollegat. Kuusi maata on täällä edustettuna. Noin vuosi sitten herra Rasmussen viimeksi kävi täällä briefaamassa meitä ennen Chicagon huippukokousta – nyt kun ajatellaan Afganistanin luovuttamista ja tärkeää keskustelua, jota käydään eurooppalaisesta puolustuksesta, on erityisen tärkeää, että me pääsemme keskustelemaan suhteistamme NATOon. Painottaisin sitä, että operationaaliset haasteet Somaliasta Saheliin ja tarve parantaa eurooppalaista puolustusyhteistyötä ovat kriittisen tärkeitä aiheita erityisesti näinä aikoina, jolloin budjetti on tiukilla ja poliittista liikehdintää paljon. Euroopan parlamentti on jatkuvasti argumentoinut, että EU ja NATO ovat toisen täydentäviä järjestöjä Euroopassa, euroatlanttisesti ja globaalistikin turvallisuuden kannalta. Lissabonin sopimus myöskin vahvistaa, miten keskeinen rooli näillä järjestöillä on. Näiden julkulausumien ja sopimusten määräysten varaan on hyvä tukeutua ja sijoittaa eurooppalaiseen puolustukseen ennen kuin lähdetään liikaa leikkaamaan puolustusvalmiuksiamme niin, että me pysty huolehtimaan turvallisuudesta erityisesti naapurusalueellamme ja kauempanakin. Mainitsen sen tosiasian, että joulukuun huippukokous antaa tärkeän mahdollisuuden vahvistaa ja syventää puolustusyhteistyötä sitä tavoitetta kohtaan, että on pysyvät rakenteet ja myöskin tuetaan tällaisten halukkaiden liittoumaa. Ja tietenkin huolehtien niin, että saadaan pysyviä kumppanuuksia, kuten kumppanuutemme Naton kanssa. Haluaisin tuoda esiin huoleni iskuista Afganistanissa. Me olemme nähneet, miten traagisella tapaa seitsemän Naton sotilasta on menettänyt henkensä viime viikolla. Ja kysyisin teiltä, miten uskotte, että turvallisuustilanne kehittyy, kun määräaika lähestyy? ISAFin joukkojen osalta. Päätän alustukseni tähän ja annan teille mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Kiitos paljon ja tervetuloa vielä kerran. Thank you very much, Mr. Provera, for that. Kiitos, herra Provera, näistä ystävällisistä esittelysanoista. Minulla on todella suuri ilo jälleen kerran tavata valiokuntien jäseniä ja puheenjohtajat sekä myös kansallisten parlamenttien puolustus- ja ulkoasianvaliokuntien johtoa. Mehän tapaamme säännöllisesti. Olenkin tyytyväinen, kun näen täällä salissa tuttuja kasvoja. Mielelläni jälleen kerran käyn vilkaista keskustelua. Ihan alkuun muutama kommentti. Vain muutama kommentti. Minä olen täysin sitoutunut avoimeen vahvaan Eurooppaan katson vakasti, vankasti, että Euroopalla on oltava yhteinen vankka turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja uskon, että Eurooppa-neuvosto, joka nimenomaan käsittelee näitä turvallisuus- ja puolustusasioita ensi joulukuussa, on oikeastaan ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun kansainvälinen rahoituskriisi puhkesi, jossa valtioiden ja hallitusten päämiehet käsittelevät tätä elintärkeätä ulottuvuutta avoimessa, vahvassa Euroopassa. Haluan myös sanoa aivan suoraan seuraavan asian. Jos Euroopan kansakunnat eivät selkeästi sitoudu investoimaan turvallisuuteen ja puolustukseen, niin silloin kaikki puhe vahvemmasta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Euroopasta, Euroopassa on todellakin vain puhetta. Se ei tuo meitä yhtään lähemmäksi sitä avointa ja vahvaa Eurooppaa, jota me kaikki toivomme. Nyt kun joulukuu lähestyy, niin kaikkien pitäisi pitää kolme asiaa tiukasti mielessä. Ensinnäkin meidän eurooppalaisten on ymmärrettävä, että niin sanottu pehmeä valta, soft power, ei ole minkäänlaista valtaa. Ilman puolustuskykyä, joka on diplomatian tukena, Euroopalta puuttuu uskottavuutta ja vaikutusvaltaa. Vaarana on se, että Euroopasta tulee pikemminkin sivusta katsoja kuin globaali toimija, vaikka sen pitäisi olla todella globaali toimija meidän yhteiset kokemuksemme Länsi-Balkanilta osoittavat tämän selvästi. Vakauden palauttaminen on vaatinut sekä kovan vallan ja myös tämän pehmeämmän vallan yhteistä käyttöä. Me pääsimme sopimukseen Belgradin ja Pristinan välillä. Tämä on hyvä asia. Sopimus saatiin aikaiseksi Euroopan unionin välityksellä. Haluan onnitella Kathy Ashtonia hänen erinomaisesta työstään. Molemmat osapuolet halusivat kuitenkin takeita sille, että NATO takaisi turvallisuuden niin, että sopimus todella täytäntöön pannaan. Toiseksi jatkuva takapakki Euroopan puolustuksessa ja puolustusbudjeteissa väistämättä johtaa siihen, että meidän mantereemme globaalisti menettää merkitystään. Eurooppa ei enää pysty osallistumaan kriisinhallintaan. Ainut tapa välttää tämä skenaario on pitää kiinni linjasta puolustusbudjetien suhteen, lopettaa leikkaukset ja investoida tälle alalle heti, kun taloutemme elpyvät. Tällä välin meidän on entistä paremmin käytettävä sitä, mitä meillä jo on. Meidän on tehtävä enemmän yhteistyötä eurooppalaisten kesken, Euroopan unionin sisällä ja Naton sisällä. Näin me saamme käyttöön sen puolustuskapasiteetin, joka on liian kallista yhdelle ainoalle jäsenvaltiolle toteuttaa. Lopuksi oikean puolustuskyvyn omaaminen on tärkeää, mutta se ei tietenkään yksin riitä. Meillä on oltava tämän tukena myös poliittista tahtoa käyttää näitä puolustuskapasiteetteja, vastata niihin haasteisiin, joita meillä on turvallisuus puolustuspolitiikassa Euroopan kynnyksellä, hallita kriisejä, jotka voivat vaikuttaa myös meihin täällä Euroopassa ja jakaa taakka puolustuksessa paremmin äh, pohjoisamerikkalaisten kumppaniemme kanssa. Jotta tämä toteutuisi, Euroopan kansakuntien, kansallisvaltioiden on jaettava todella globaali näkökulma. Me emme saa sotkeutua äh, omiin kotimaisiin talouskiistoihimme. Me emme saa kääntää katsettamme sisäänpäin, vaan pikemmin ulospäin. Euroopan ja Pohjois-Amerikan on keskusteltava säännöllisemmin, avoimemmin ja suoremmin toinen toisensa kanssa. Meillä on ainutlaatuinen transatlanttinen foorumi käytössämme, NATO. Johtopäätöksenä siis Eurooppa-neuvosto joulukuussa toimii jonkinlaisena mallina osoituksena Euroopasta, joka voi toimia ja joka on myös halukas toimintaan. Sen pitäisi rohkaista Euroopan unionia ja NATOa tekemään enemmän yhteistyötä, konsultoida enemmän, koordinoida tekemisiään enemmän ja tehdä enemmän konkreettista yhteistyötä. Jotta tähän päästäisiin, siihen vaaditaan todella tiukkaa poliittista tahtoa. Tämä pätee Euroopan parlamenttiin ja myös kansallisiin parlamentteihin. Olen luottavainen, että me voimme vastata haasteeseen. Tämä me olemme velkaa veronmaksajillemme ja äänestäjillemme. Me haluamme tarjota heille parasta rahalla saatavaa turvallisuutta. Tässä minun johdantopuheenvuoroni mielelläni osallistun vilkkaaseen keskusteluun. Kiitos. Thank you very much, Secretary General. Paljon kiitoksia pääsihteeri tästä puheesta. Itsekin haluan kiittää, että pääsitte jälleen käymään tätä keskustelua kanssamme. Edustaja Salafranca saa ensimmäisenä puheenvuoron. Gracias, eh, señor ah. presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Okei. Okay. Anteeksi, Nacho. I'm always good. <laughs> I'm too late and then too fast. Ensin olen myöhässä ja sitten etuajassa. Merci, monsieur le collègue. Euh, monsieur le président, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Älä huoli, en varasta kysymystäsi. Haluaisin kiittää pääsihteeriä. Hän todella käy täällä usein. Hän on aina tervetullut ja vierailut ovat hyödyllisiä. Haluaisin kiittää näistä hyvin selkeistä viesteistä koskien Euroopan voimavaroja ja yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Panen merkille, että toivotte, että se kehittyisi eteenpäin niin, että se olisi voimakasta puheessanne kuuluu kaikoja puheesta, joka pidettiin pari vuotta sitten. Tuolloin Robert Gates, Yhdysvaltojen puolustusministeri Brysselissä pyysi eurooppalaisia toimimaan paremmin ja tekemään enemmän, erityisesti mitä tulee budjettiin ja voimavaroihin. Tämä on todella vahva huoli meillä täällä. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Mehän kaikki tiedämme, mitä institutionaalisia vaikeuksia on Euroopan unionin ja Naton välillä. Tiedämme erittäin hyvin, että tämä institutionaalinen poliittinen vaikeus ei ole helposti ja nopeasti ylitettävissä. Tämä huomioiden, millä tavalla voitaisiin vielä parantaa koordinaatiota näiden kahden tahon välillä? Me, entä teidän mielestänne, millä ulkoisilla foorumeilla olemassa olevilla tai mahdollisilla tulevilla foorumeilla voisimme tehdä vielä tiivimmin yhteistyötä. Sitten yksi huomio. Erät meistä. Andrew Duff on täällä kanssammekin tänään. Kävimme Norsuudissa viime viikolla vierailimme Atalantan operatiivisessa keskuksessa, Euroopan unionin keskuksessa ja, ja mm, tutustuimme myös Naton merikomentokeskukseen ja näimme, että Nato on hyvin kunnianhimoinen Intian valtamerellä pohdin nyt tätä aikaa Afganistanin jälkeen, vuoden 2014 jälkeen. NATO pyrkii ikään kuin hinnalla millä hyvällä, hyvänsä löytämään uusia horisontteja. Onko tämä järkevää? Onko tämä hyvin nivellettyä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa? Onko tämä asia, josta ollaan Natossa yhtä mieltä ja mitkä ovat niitä alueita, joilla NATO aikoo olla aktiivisempi? Kiitoksia. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä Naton pääsihteeriä täällä keskuudessamme jälleen kerran. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että olemme todella pahoillamme siitä, että viime lauantaina menehtyi useita sotilaita Afganistanissa. Ja tässä yhteydessä, hyvä pääsihteeri, haluaisin todeta, että olemme täysin yhtä mieltä analyysistänne sen suhteen, että vaikka Euroopan unioni ei ole ainoastaan sotilaallinen, vaan lähinnä poliittinen ja taloudellinen unioni, niin ymmärrämme erittäin hyvin, että joko Euroopan unioni toimii tehokkaasti ja uskottavasti tässä näiden uusien asteiden edessä tai muussa tapauksessa se ei voi toimia maailmanlaajuisena johtajana. Euroopan unionin valtiolla meillä on 1800 sotilasta ja 500 muualla vielä lisää. Kuitenkin meillä on vaikea saada, saada 4 5000 sotilasta toimintaan yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin liittyy Syyriaan. Haluaisin tietää, kuinka Natossa analysoidaan tätä uutta tilannetta Israelin toiminnan suhteen Syyriassa. Millä tavalla tämä voi vaikuttaa Turkin turvallisuuteen. Haluaisinkin tietää, mitä oppia voidaan ottaa tästä Libyan ilmasulkualueesta, ja kun otetaan huomioon, kuinka tilanne on kehittynyt, missä määrin tätä tilannetta huomioiden tilanteen vakuutuus voidaan soveltaa Syyrian tilanteeseen. Sitten toinen kysymys Radanjanin linjoilla. Mikä on Afganistanin tilanne vuonna 2014 jälkeen? Minkä roolin maan viranomaiset haluavat antaa Natolle? Lopuksi haluaisin kysyä, missä määrin NATO pyrkii saamaan sopimaan yhteen tätä älykästä puolustusta kuinka se saadaan sopimaan yhteen tämän pooling and sharing periaatteen kanssa Euroopan unionissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Das Wort hat der Kollege Klichte. Sitten seuraavana edustaja Klich, joka on erityisen pähtävä entinen Euroopan parlamentin, Puolan parlamentin ja entinen puolustusministeri myös. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hienoa, että voin olla täällä jälleen puhumassa käsittääkseni siitä, miten Eurooppa voi osallistua Naton kautta ja osallistua yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Se, ensinnä se, miten välttämätöntä on jatkaa transatlanttista yhteistyötä, ja ainoastaan operaatioiden osalta, vaan ajattelen turvallisuutta – Yhdysvaltojen uusi strategia saattaa heikentää yhteistä sitoutumista Euroopan tulevaisuuteen ja siksi on ihan selvää, että Euroopassa meidän tulisi saada aikaan enemmän valmiuksien ja toimien osalta. Kun amerikkalaisilla prioriteetit ovat strategiassa muuttuneet, kuten kuulimme viime vuoden alussa – samoin kuin prioriteettien siirtyminen lähittäin ja Tyynen valtameren alueeseen, niin silloin odotetaan enemmän panostusta Euroopan puolelta. Kysymykseni liittyy siihen, miten suhtaudutte tällä hetkellä tämän älkkään puolustuksen asemaan? Tästä on puhuttu viime vuosien huippukokousten aikana ja sen pitäisi olla kriisiin vastaus sitten EUn ja Naton välisistä suhteista. Jatkuva vuoropuhelu teidän ja korkeaedustaja Ashtonin välillä, joka lähti liikkeelle vuosia sitten on työperäinen vuoropuhelu, jota ei sen kommemmin ole säädelty oikeudellisesti ja varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että sitä pitäisi ylläpitää. Siitä on etua sekä EUlle että Natolle. Mitkä tulevaisuuden näkymät mielestänne ovat tämän vuoropuhelun osalta? Ja sitten vielä välttämätön yhteistyö mitä yhteistyötä tehdään turvallisuus, puolustusviraston kesken, erityisesti yhteistyö kansallisen tason ja yhteisen toiminnan välillä, eli tämä pooling and sharing ja tämä älykäs puolustuskysymys. Miten pitkälti voidaan ajatella, että harmonisoidaan näitä aloitteita, kun ne pitäisi harmonisoida? Kiitos oikein paljon. Ilman mikrofonia. Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja te sanoitte, että NATO on ainutlaatuinen transatlantinen foorumi ja siihen voi todellakin yhtyä. Ja tärkeintä on ja rohkaisevinta mielestäni on se, että NATO on keskittynyt myös näihin uusiin haasteisiin, kuten kyberturvallisuuteen. Kuitenkin on varsin yleinen käsitys se, että NATO on last season, että eh, kun USA on vähentänyt kiinnostustaan NATOsta, niin tällä on vähemmän merkitystä tulevaisuudesta. Kysyisin teidän kommenttiani juuri tästä, että kuinka todellista on se, että USA on, on vähentänyt kiinnostusta Euroopasta. Ja sitten toinen kysymys liittyy tähän pooling and sharing problematiikkaan ja, ja eurooppalaisten kiinnostukseen siitä. Kysyisin, että onko Naton piirissä tai onko Eh, lähellä olevissa tutkimuslaitoksissa mitään sellaista tutkimusta, joka kertoisi, kuinka paljon Euroopassa käytetään veronmaksajien varoja vanhoihin kasarmeihin, vanhentuneisiin aseisiin ja yleensä, yleensä puolustusasioihin, joilla ei ole käyttöä enää tänä päivänä. Luulisin, että tällainen talouden perustelu tässä kriisin oloissa saattaisi lisätä kiinnostusta pooling and sharing ajatteluun. Kysyisin, että onko tämmöistä tutkimusta ylipäätään ollut ja voiko sitä tehdä edes? Kuinka paljon hukkaamme veronmaksajien rahoja? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, tout d'abord remercier le secrétaire. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää Naton pääsihteeriä hänen kannanotostaan. Eikö tämä toimi tämä mikrofoni? Il fonctionne? Oui, voilà. Je voudrais remercier le secrétaire. Haluaisin kiittää pääsihteeriä hänen lyhyestä synteettisestä puheenvuorostaan, mutta se toki oli tiivistä tekstiä, vankkaa kannanottoa sen suhteen, että Euroopan pitäisi investoida enemmän omaan turvallisuutensa. Pitää paikkansa, että Naton tapauksessa takanjako periaatteena on yhtä vanha kuin ne ajat, kun, kun ennen kuin Berliinin muuri edes kaatui. Mutta kaikesta huolimatta – mikään ei ole periaatteessa muuttunut. Tilanne ei kehity. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa Yhdysvaltain mielenkiinto, huomio keskittyy selkeästi enemmän Tyynemeren suuntaan. Intian missiota, jos pitäisi jollakin tavalla kuvailla, niin siellä suhde Eurooppaan on sellainen, että Intia uskoo Yhdysvaltoihin, uskoo isoihin valtioihin, ei Euroopan unioniin. Tämä nyt on tietenkin yhteenveto, mutta tuntemus oli jotakuinkin tällainen. Uhkat, jotka meillä on edessämme ja meidän ympäristössä, ovat merkittävämpiä kuin koskaan ennen, vaikkakaan suuri yleisö ei tätä aina näitä ymmärtävän. Syyrian tilanne, tapahtumat siellä ja totta kai sotilallinen toiminta ei ole toivottavaa mutta vaarana on, että se on välttämätön, jos kemiallisia aseita käytetään. Joka tapauksessa on mielenkiintoista kuulla, kuinka sitoutunut, vakuuttunut te olette. Haluaisin esittää kysymyksen, kun nyt on tulossa tämä huippukokous turvallisuus- ja puolustusasioista, niin aikooko NATO aivan selkeästi pyytää EUta kehittämään eurooppalaista puolustusta ihan näillä sanoilla? kun puolustuspoliittiset budjetit pienenevät ja Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta arvioivat omalla katastrofaalisella tavallaan tapahtumia sotilaallisesti ja kaikki sitten toimivat oman lippunsa alaisuudessa. Kohta ei ole enää mitään uskottavaa jäljellä eurooppalaisesta puolustuksessa. Sen, sen takia pitääkin tuoda voimavarat yhteen, kun budjetit pienenevät. Kaikesta huolimatta kansallisissa parlamenteissa tätä keskustelua ei juurikaan kuulla tämän talouskriisin yhteydessä. Näin ollen on aivan välttämätöntä eh, toimia niin kuin ehdotin. Aikooko NATO selkeästi ottaa kantaa tähän suuntaan? Tämä olisi oikeastaan ennen kuulumatonta, koska NATOhan aina haluaa, että, että valtiot tekevät enemmän NATOn piirissä. Ja tämä asenne on aivan ymmärrettävä. Aikooko NATO toivoa, pyytää sitä, että EUn jäsenvaltiolta tuotaisiin tätä puolustuskapasiteettia nimenomaan toimintaan Naton alaisuudessa? Paljon kiitoksia. Edustaja Duff. Puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kaksi seikkaa. Me kaikki ymmärrämme mitä esteitä on vahvemmalle suhteelle Naton ja EUn välillä. Eli Turkin ja Kyproksen kysymys nousi aina tässä yhteydessä esiin. Oletteko kanssani samaa mieltä? Eikö olisi nyt sopivaa varovaisesti kysyä Turkin pääministeriltä Erdoganilta, voisiko hän olla läsnä joulukuisessa Euroopan neuvoston kokouksessa. Jos häntä sinne pyydettäisiin, niin tämä olisi hänen ensimmäinen mahdollisuutensa puhua – vertaisilleen siellä vuoden 2004 jälkeen, eli pitkä aika on kulunut. Toiseksi. Dunshanin Northwoodin matkan jälkeen. Voisitteko sanoa jotain Naton lähestymistavasta, kun pohditaan Atalanta-ohjelman tulevaisuutta. Ajatellen Somalian merirosvoustilannetta. Tuntuu siltä, että jos vetäydytään tästä hankkeesta ensi vuoden lopulla, niin merirosvot nopeasti palaavat sinne alueelle. Uskotteko, että voisimme oppia jotakin tästä menestyksekkäästä kokemuksesta, jota on kerätty tämän Somalian operaation yhteydessä? Voitaisiinko samantyyppisesti lähettää laivastoa myös Välimeren alueelle – lähden suuntaan. Kiitos. Thank you very much indeed uh, for lot of very relevant... Kiitoksia näistä hyvin relevanteista kysymyksistä. Ensinnäkin kiitos edustaja Jean ystävällisistä sanoista. Kysyitte minulta, miten voisimme paremmin koordinoida työtämme Naton ja Euroopan unionin kesken. Herra Klik esitti saman suuntaisen kysymyksen. Meillä on oikeastaan kolme alaa, kolme aluetta, jossa tarvitaan läheistä yhteistyötä ja koordinointia Naton ja Euroopan unionin kesken. Ensinnäkin operaatiot. Mehän operoimme yhdessä Afganistanissa, Kosovossa. Ja on myös sanottava, että kaikista poliittisluonteisista ongelmista huolimatta, tai haasteista huolimatta tässä yhteistyössä, me onnistumme kyllä varsin sujuvasti operaatioissa koordinoimaan. EUPOL ja ISAF toimivat tehokkaasti yhdessä Afganistanissa. KFOR ja EULEX tekevät yhteistyötä hyvin tehokkaasti Kosovossa ja auttavat toinen toistaan. Jokapäiväisessä elämässä me kyllä onnistumme yhteistyössä. Toiseksi me tarvitsemme läheistä koordinointia, kun kyse on puolustuskyvyn käytöstä. Tästä voinkin vastata älykkäästi älykästä puolustusta ja pooling and sharing kysymystä käsittelevän kysymyksen. Salla Franka mainitsi tämän klik niin ikään. Meidän on, on varmistettava, että emme pyöritä rinnakkaisia hankkeita, vaan pikemminkin toimimme täydentävällä tavalla niin, että käytämme veronmaksajan rahat tehokkaasti. Ei ole järkevää toteuttaa minkäänlaista tehotonta kilpailua. Tästä hyvä esimerkki. Esimerkki siitä, miten me hyvin järkevällä tavalla jaamme työtä. Chicagon kokouksessa viime vuonna Euroopan, Euroopan ja Naton kumppanit sitoutuivat siihen, että kehitetään ilmatankkauskapasiteettia. Natossahan meillä kyllä kapasiteettia on ilmatankkauksen osalta, mutta me olemme riippuvaisia Yhdysvaltain voimavaroista. Me tarvitsemme eurooppalaisia investointeja nimenomaan tähän alaan. Eurooppalaiset kumppanit Chicagossa tähän sitoutuivat ja tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme jakaa työtaakkaa. Ei ole mitään järkeä nato ryhtyä tähän työhön. Meillä on Euroopan puolustusvirasto. Ja kolmanneksi me tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja konsultointia ja koordinointia politiikan alalla. Tässä tilanne on aivan absurdi. Virallisissa kokouksissa voimme keskustella vain yhdestä aiheesta, Bosniasta, koska EUlla on Bosniassa operaatio käynnissä eh, oman prosessinsa mukaisesti. En lähde teknisiä yksityiskohtia kuvailemaan, mutta peruskysymys on, on se, että virallisessa kokouksessa voimme keskustella ainoastaan tästä kysymyksestä. Nämä kokoukset pidetään EU 26 tasolla ilman Kyproksen osallistumista. Ja samasta syystä on jossain määrin vastentahtoinen pitämään näitä kokouksia, kun siellä on 26 jäsentä paikalla, eikä 27. Jos sitten keskustelemme muistakin relevanteista kysymyksistä, vaikkapa Kosovosta, niin tämä onnistuu vain epävirallisissa kokouksissa. Ja sitten turkkilaiset ovat vastentahtoisia hyväksymään, että järjestetään tällaisia kokouksia enemmän. Ja Tästä pääsenkin siihen johtopäätökseen, että jolle me löydä ratkaisua Kyproksen ongelmaan, niin jatkossakin tämä absurdi tilanne jatkuu. Tämä on sellainen kysymys, jossa pitää päästä eteenpäin. Aiemmin olen tehnyt konkreettisia ehdotuksia, pragmaattisia ehdotuksia siitä, miten päästäisiin eteenpäin, mutta on ymmärrettävää, että lopullinen poliittinen ratkaisu tarvitaan. Osapuolten Kyproksessa on tämä ratkaisu löydettävä. Siellä on valtavia taloudellisia haasteita, totta kai. Siellä on luonnonvaroja, joita voitaisiin hyödyntää, kunhan saaren jälleen yhdistyminen olisi tapahtunut. Tässä Euroopan unionilla voi olla tärkeä rooli. Minusta Euroopan unionilla on jossain määrin vaikutusvaltaa, jotta se voisi vaikuttaa, että ratkaisu tähän ongelmaan löytyisi. Edustaja Danjean kysyi myös Natosta, vuoden 2014 jälkeen. Haemmeko me itsellemme uusia tehtäviä, yritämmekö me keksiä uusia toimintoja vain varmistaaksemme sen, että NATO jatkossakin on relevantti toimija. Eipä tietenkään. Ei tarvitse lähteä keksimään uusia toimintoja. Kyllä meillä on ihan täysi kattaus edessämme. Työtarkkaa piisaa. NATO vuoden 2014 jälkeen on sellainen NATO, joka on valmis ryhtymään toimeen tarvittaessa. Yksi keino päästä tähän on se, että meidän kykymme, joka on rakennettu Afganistanin puitteissa, säilyy ja sitä kehitetään jatkossakin tulevina vuosina. Me puhumme Connected Forces-aloitteesta. Yhteiset harjoitukset, yhteinen koulutus, se, mitä me opimme Afganistanissa, säilytetään, vaikkakin Afganistanista vetäydytään. Ja uskokaapa vain, että uusia tehtäviä ilmaantuu, kyllä. Me olemme valmiina. Me olemme valmistautuneita jopa valmistautumattomiin tapahtumiin. Jos 2009 olisi kysytty, että voiko kuvitella, että NATO toimisi Libyassa, niin varmasti olisin vastannut, että ei se ole mahdollista. Mutta näin vain kävi. Tehtävä syntyi ja siihen oli tartuttava. Tämä onkin minun näkökulmani. Meidän on oltava valmiita myös yllättäviin tapahtumiin. Se on Naton rooli vuoden 2014 jälkeen. Sitten edustaja Salafranka esitti oikeastaan täsmälleen saman kysymyksen. Salafranka kysyi myös kysymyksen Syyriasta. Sieltä on hiljan raportoitu Israelin iskuista Syyriaan. Toki olen nähnyt tiedotusvälineiden raportit tilanteesta alueilla, jotka ovat merkityksellisiä meidän kannaltamme, kun ajatellaan patriotohjusten käyttöä Turkista tällaisia iskuja ei ole tapahtunut. Mutta totta kai Syyria on huolestuttava tilanne. Olemme huolissamme humanitaarisesta katastrofista, olemme huolissamme myös heijasten vaikutuksesta, siitä, että mahdollisesti käytetään kemiallisia aseita. Kehotamme kansainvälistä yhteisöä löytämään poliittinen ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Tämä vaatisi viideltä pysyvältä jäseneltä YK turvaneuvostossa päätöstä. Ainut tapa eteenpäin on poliittinen ratkaisu, mutta tähän tarvitaan vankka viesti kansainväliseltä yhteisöltä, yksimielinen viesti. Herra Klik kysyi, onko Yhdysvaltain huomion keskittyminen Aasiaan jollakin tavalla heikentämässä transatlanttista yhteistyötä. Tämä kyllä riippuu pitkälti meistä eurooppalaisista. Meidän etujemme mukaista on, että Yhdysvallat löytää uutta tasapainoa omaan toimintansa, ottaa enemmän huomioon Tyynemeren alueen tapahtumia. Mutta jos haluamme varmistaa, että amerikkalaiset edelleenkin näkevät eurooppalaiset relevantteina kumppaneina, niin kyllä eurooppalaisten on myös investoitava tähän transatlanttiseen kumppanuuteen sekä poliittisesti, taloudellisesti että myös sotilaallisesti. Se on minun kommenttini. Edustaja Jaakonsaari kysyy oikeastaan pohjimmiltaan saman kysymyksen. Onko tämä suuntautuminen Aasiaan jollakin tavalla sama asia kuin se, että Naton roolia ikään kuin mataloitetaan? Jos eurooppalaiset eivät investoi transatlanttisen kumppanuuteen, niin voihan olla, että tämä side heikkenee. Mutta kyllä me olemme nähneet, miten vakaasti Yhdysvallat sitoutuu Euroopan turvallisuuteen. Yhdysvaltain panostukset ohjuspuolustukseen esimerkiksi Euroopassa ovat osoitus tästä. On uusia uhkia, uusia turvallisuushaasteita, joihin vastataan. Sen sijaan, että on paljon paikallaan olevia pysyviä tukikohtia. Yhdysvallat toimii modernilla tavalla, ottaa huomioon nykyajan haasteet. Niin ikään kysyitte vanhentuneista infrastruktuureista. Onko meillä tutkimusta siitä, joka osoittaisi, kuinka paljon rahaa ikään kuin haaskataan vanhentuneeseen infrastruktuuriin ja vanhanaikaisiin rakenteisiin. Minä en ole tietoinen tällaisesta tutkimuksesta tai tuloksista, mutta kyllä me kovasti keskitymme siihen, että uudistamme äh, armeijaa niin, että meillä olisi vähemmän tällaisia kiinteitä pysyviä rakenteita, olisi enemmän mobiliteettia, mahdollisuuksia toimia silloin, kun on tarpeen. Eli tämä on uudistusten keskiössä, kun pyrimme uudistamaan, sopeuttamaan NATO-toimintaa ja joukkoja. De Decker kysyi, suosittelisiko NATO Euroopan unionille sitä, että kehitetään Euroopan puolustuspolitiikkaa. Minä olen Naton pääsihteeri enkä lähde sotkeutumaan EUn politiikkaan. Mutta varmaankin olette kuulleet minun sanani tänään. Ja katson, että me tarvitsemme vahvempaa eurooppalaista puolustusta. Minusta ei ole mitään ristiriitaa vahvan Naton ja vahvan eurooppalaisen puolustusyhteistyön välillä. Päinvastoin näin Euroopan pilari vahvistuisi myös Natossa. Jos vahvistettu eurooppalainen puolustuspolitiikka tarkoittaa, että investoidaan puolustuskapasiteettiin, mitä nyt puhun aivan avoimesti ja suoraan, ei uusia instituutioita, ei uutta byrokratiaa, niin silloin sillä voi olla merkitystä, arvokasta merkitystä niin, että kokonaisturvallisuus kasvaa. Muutoin se on vain tyhjiä sanoja, niin kuin sanoin. Tässä mielessä toki kannatan ajatusta. Mutta en lähde puuttumaan, sotkeutumaan politiikkaan Euroopan unionissa. Ja johtopäätöksenä vielä tästä kysymyksestä. Me usein keskustelemme ja myös poliittisissa ryhmissä keskustellaan siitä, pitäisikö meillä olla yhteinen eurooppalainen puolustus. Ihan realistisesti sanottuna en usko, että tällaista nähdään minun elinaikanani. Niin Aion toki elää vanhaksi pitkään. Sanon näin, koska Naton pääsihteerinä minä olen oppinut, missä määrin yksittäiset jäsenvaltiot puolustavat omaa su- suvereniteettiaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Tähän ei sovi koskea. En usko, että tämä olisi todellisuutta, mutta uskon kuitenkin, että tulevina vuosina kansakunnat ja jäsenvaltiot tekevät yhä enemmän yhteistyötä rajat ylittävästi, koska tämä on välttämätöntä. Monenvälisiä hankkeita, onpa sitten kyse pooling and sharingista tai smart defense älykkäästä puolustuksesta. Pääviesti on se, että kalliita, älykkäitä puolustusratkaisuja ei pystytä yhden valtion varoin hankkimaan. Jopa suurten eurooppalaisten maiden on tehtävä yhteistyötä. Eli tässä mielessä kollektiivista, yhteistä puolustusponnistelua kyllä tullaan näkemään Euroopassa tulevina vuosina. Andrew Duff kysyi, olisiko hyvä ajatus kutsua pääministeri Erdogan joulukuun huippukokoukseen. Minä pidättäydyn sotkeutumasta eurooppalaisiin kutsuihin, ketä halutaan kutsua osallistumaan huippukokouksiin. Ja sitten vielä merirosvouksesta. Tämä on menestystarina. Olemme ottaneet opiksi, ja se oppi on se, että kansainvälisen läheisen koordinoinnin avulla EU, NATO ja myös yksittäiset toimijat – Tällä yhteistyöllä saadaan paljon aikaiseksi. En sulle pois sitä mahdollisuutta, että kun muistamme nämä kokemukset, niin olisi järkevää käyttää myös muualla merivoimia, merioperaatioita kansainväliseltä perustalta. Näin voitaisiin varmistaa turvalliset avoimet meriväylät. Näyttää siltä, että merirosvot toimivat myös muilla merialueilla maailmassa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron jollekin, joka halusi kommentoida sitä, mitä sanoitte Naton ja EUn välisestä yhteistyöstä ja työn jaosta tässä yhteydessä. Edustaja Fanorden, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hienoa, että olette täällä pääsihteeri. Hienoa, että saadaan vähän tällaisia realiteetteja tänne meidän toimielimimme. Ensinnäkin kommentoitte juuri sitä, että Naton ei tarvitse keksiä mitään vuoden 2014 jälkeen. Euroopan unionissa taas halutaan keksiä asioita jatkuvasti ja kuljetaan ympäri maailmaa ja etsitään jotain mahdollisuuksia asettaa sinne oma lippu, jotta voitaisiin löytää jonkinlaista oikeutusta eurooppalaiselle puolustuspolitiikalle. Minusta tuntuu, että kysymys, joka tulee nyt asettaa, on seuraava. Miten voidaan vahvistaa demokratioiden voimavaroja ja mahdollisuuksia toimia täällä vaarallisessa maailmassa? Ei niin, miten voi, että miten voidaan löytää oikea jonkinlainen eu rooli Pääsihteeri, te olette hyvin hankalassa tilanteessa. Diplomaatti, jolla on vähän poliitikon tehtäviä. Lähinnä kuitenkin diplomaatti, jonka pitää puhua sellaisella tavalla, että se ei loukkaa mitään 28 jäsenvaltiosta. Tosiasia kuitenkin on, että tässä käydään nyt vähän eri keskusteluita. Kyse ei ole siitä, että puolustusmahdollisuuksiamme vahvistetaan, vaan pyritään löytämään mahdollisuuksia EUn toimia. Eikö ole niin, että kun puolustusbudjetit ovat tiukilla, olisi paljon järkevämpää niin, että EU rakentaa rinnakkaisia rakenteita ja toimielimiä, eikö olisi parempi keskittyä eurooppalaisiin toimiin Naton puitteissa, koska siellähän realistisesti asiat hoidetaan ja kaikki tämä kaksinkertainen työ – johtaa siihen, että samat jäsenvaltiot periaatteessa puhuvat keskenään samassa kaupungissa. Minun huolenaiheeni kai taitaa olla nykyoloissa se, että ei käydä kovin aitoa rehellistä keskustelua, kun täällä halutaan puhua EU-roolista, vaikka ilmeisesti varmaankin haluaisitte sanoa, että älkää nyt enää rakentako uusia toimielimiä rakenteita, vaan luokaa enemmän voimavaroja, niitähän tarvitsemme. Eikä tämä toteudu Euroopan unionin kautta, kun tämä tavoite on ihan erilainen, mutta eikö teitä huolestuta tavallaan se, että liittoma jakautuu kahtia niin, että toisaalta on Euroopan unioni ja toisaalta pohjoisamerikkalaiset. Tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka pitäisivät tuota transatlanttista ulottuvuutta hyvänä. Se olisi oikeastaan tavoite, joka heillä on mielessä. Minusta tuntuu, että tuo on vaarallinen suunta kulkea. Minua kovasti siis kiinnostaisi teidän kantanne. Mutta pääsihteeri, oikeastaan haluaisin, että voisit pyytää teitä kannustamaan eurooppalaisia toimimaan liittoman puitteissa. Ei tehdä rinnakkaista työtä, esitetä jotenkin, että lisätään näin voimavaroja, kun niin ei todellakaan tehdä. Olen nähnyt Rasmussenin monissa tehtävissä Tanskan pääministerinä ja Euroopan neuvoston edustajana, mutta diplomaattina en koskaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos, että meillä on mahdollisuus käydä Naton kanssa vuoropuhelua. Haluaisin keskittyä Venäjään ja ohjuspuolustukseen. Lissabonissa Venäjän ja Naton välillä syntyi suuri lämmin ystävyys tämän ohjuspuolustuksen tiimoilta. Sitten minun ongelmia on ilmaantunut kun Yhdysvallat on ohjuspuolustuksen tukikohdan peruunut tämän hankkeen, niin onko mahdollista kuitenkin tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä? Mikä on tilanne Venäjä-NATO-neuvostossa? Ja sitten lisäkysymys. Minä olen Euroopan parlamentin Iran valtuuskunnan johdossa ja mainitsitte uutisia siitä, että kenties Natolla pitäisi olla rooli myös Iranissa. Onko tästä suunnitelmia ja mitä sanoisitte, että tässä tapauksessa olisi Naton roolina? Kiitos. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että herra Rasmussen jatkuvasti vetoaa veronmaksajiin ja Euroopan unioniin, niin uskon, että hän tekee näin propagandasyistä eikä substanssisyistä. Miksi sanon näin? No esimerkiksi täällä puhutaan siitä, että olisi vähennettävä varustelua, että tämä olisi tosi asia. Selvä, mutta nyt kuitenkin on niin, että käytetään uusia sotilaallisia järjestelmiä, kuten näitä lennokkeja ilman lentäjiä lentäviä koneita, jotka murhaavat myös Afganistanissa paljon henkilöitä, eikä NATO ole ottanut tähän kantaa. Ai miten, niin ei mukana näin tehdä. Tietenkin sitä tuetaan. Sitten kaikki tietenkin ymmärrämme, mitä tarkoitatte, kun puhutte siitä, että olisi vahvistettava Naton Euroopan puolta. Kyllähän on, tämä on hyvin yksinkertaista. NATO haluaa, että sillä on määräysvalta, kun valitaan, mihin kriiseihin puututaan. Ja minne NATO ei halua mennä, niin menkö sitten eurooppalaiset? Onko todisteita? No, se mitä ette sanoneet. Koskien esimerkiksi ilmatankkausta, jos olisi tahtoa ja yhteinen kanta, niin olisi yhteistyötä, mutta yhteistyötä ei ole, koska täällä on paljon ristiriitaisia intressejä. Suurvaltojen tällaisten imperialististen suurvaltojen välillä. Ja tietenkin Yhdysvallat tulevat hyödyntämään vaikutusvaltaansa Natossa. Jos Washington ei lähde, niin Natossa ei voi mitään tapahtua. Kyllähän me tämän tiedämme Naton peruskirjasta. On aivan selvää, että kun jarrua poljetaan, niin kuin Ranskan tapauksessa aikaa sitten, niin näin sitten käy. Sanotaan, että emme halua toimia, toima, toimikoot eurooppalaiset niin kuin Malissa. Sitten toinen asia. Puhuitte rahoista, Varo, veronmaksajien rahoista, työntekijöiden rahoista. Puhumme tästä aivan tosissaan. Nyt vielä Jugoslavian sodan jälkeen siitä on kulunut vuosia ja vielä pohditaan Kosovosta, kuinka tämä Kosovon tarina saadaan valmiiksi. Niin kyllä olen pääsemässä puheenvuoroni loppuun aivan pian painehtaja. Haluaisin vielä toistaa, koska tämä Afganistanin tarina saadaan valmiiksi. Kyllä me jo olemme nähneet, mitä CIA teki ja kuka sitä rahoitti, joten pyytäisin hieman vilpittömyyttä. Kertokaa, että täällä on aivan konkreettisia intressejä, jotka hyödyttävät NATOa ja Euroopan unionia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ehdottaisin, että puheaika on nyt enimmillään kaksi minuuttia niin, että jokainen saa käyttää puheenvuoron. Edustaja Lisekko, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Panie sekretarzu generalny, pan jest bardzo konkretny i zwięzły, więc ja postaram się też bardzo szybko zadać trzy krótkie pytania. Kiitoksia. Pyrin puhumaan aivan lyhyesti kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee sitä, mitä kollegat täällä jo sanoivat. Pooling ja sharing ja älykäs puolustus. Joitakin viikkoja sitten oli alue, al, alivaliokunnan kokous, puolustus ja turvallisuus, ja siellä sanottiin, että pooling ja sharing voisi tuoda 300 miljoonan euron säästöt ja jäsenvaltioissa 30 miljardia on jo säästöt NATO-linjalla jäsenvaltiossa oli paljon enemmän. Nyt haluaisitte painostaa, aloittako painostaa NATO-jäsenmaita niin, ettei puolustuskustannuksia enää leikattaisi? Sitten toinen kysymys. Tämä Naton ohjusvastainen politiikka täällä on monia, jotka ovat hyvin skeptisiä tämän projektin suhteen. Kuinka aiotte vakuuttaa Euroopan unionin kansalaiset siitä, että tämä hanke tulee puolustamaan Eurooppaa, eikä se ole hanke, jolla pelkästään puolustuttaisiin amerikkalaisia etuja. Sitten kolmas kysymys Georgiasta. Haluaisin kiittää pääsihteeriä näistä rohkaisevista sanoista. Minä olen tämän aiheen esittelijä täällä parlamentissa. Haluaisin esittää kysymyksen. Georgian liittyminen NATOon on asia, jota kaikki poliittiset puolet tukevat ja suurin osa Georgian yleisestä mielipiteestä myöskin sitä tukee, mutta paljon vastustusta löytyy NATO-maista. Kuinka aiotte vakuuttaa eurooppalaiset NATO-maat tästä liittymisestä? Mr. Weigel. Edustaja Weigel. Kiitos puheenjohtaja. Vaša ugotovitev, da moramo biti pripravljeni na nepredvidljive in nepričakovane stvari, ki se dogajajo. On hyvä, kun sanoitte, että meidän pitää olla valmiita val- ja meidän on oltava varautuneita äh, ennakoimattomia tapahtumia ajatellen, mutta tietenkin meidän olisi vähennettävä näitä ennakoimattomia tapahtumia. Tänä päivänä näitä on aivan liikaa. Ja siksi haluaisinkin sitten kysymyksen. Uskotteko, että voitaisiin paremmin koordinoida ja tehdä parempaa yhteistyötä Naton ja Euroopan unionin välillä. Uskotteko, että esimerkiksi voitaisiin ennakoida tiettyjä prosesseja? Viittaan tässä nyt sekä odotettavissa oleviin että ennakoimattomiin prosesseihin ennakoimattomien tapahtumien osalta olemme nähneet, että NATO ei ole ollut kovin menestyksekäs tai toisin sanoen se on epäonnistunut näissä. Uskon, että yhteistyötämme olisi vahvistettava. Ei ainoastaan, niin, että laajennetaan logistiikkaa, vaan myös vaan myös tiedustelu puolta olisi vahvistettava. Sitten toinen kysymys. Mitä tapahtuu Makedonian kanssa? Mikä sen rooli Natossa? Tiedätte aivan täsmälleen, miksi mainitsen tämän. Sehän liittyy tähän kansainvälisen tuomioistuimen epäonnistumiseen. Mitä te tästä ajattelette? On selvää, että kyseessä on alue ja valtio, jossa NATOn imago on hyvin merkittävä ja sillä on merkittävä vaikutusvaltaa siellä. Thank you. Um... Kiitos oikein paljon. Ensin edustaja Fernandan. Minä en ole sitä mieltä, että on tärkeää ajatella aina toimielimiä, kuka tekee mitä. Minua kiinnostaa se, että tehtävä tulee hoidettua. Me olemme nähneet, että puutteita on sotilaallisten voimavarojemme osalta me olemme oppineet operaatioistamme. Afganistanista ja Libyasta muuten myös. Opimme paljon. Ja tältä pohjalta olemme voineet todeta, mitä kriittisiä puutteita meillä on. Ja nyt nämä aukot on täytettävä. Täytetäänkö ne sitten NATO-puitteissa tai EUn kautta? Ei sillä ole minulle oikeastaan väliä, mutta 21 maata on jäseninä molemmissa järjestöissä. Ja tietenkin olemme veronmaksajillemme velkaa sen, että työ tehdään tehokkaasti. Meillä on yhdet veronmaksajat. Ja silloin pitää olla etenen puolustusmahdollisuus. Meillä on sotilaita Euroopassa paljon, mutta kuljetuskalustoa ei riittävästi. Emme pysty liikuttelemaan näitä. Meidän on huolehdittava ilmatankkauksesta. Se opittiin Libyan toimista. Tarvitsemme paremman mahdollisuuden tiedusteluun, valvontatehtäviin ja hyvin konkreettisesti puhuen tässä yhteydessä meidän on investoitava juuri sellaiseen lennokein, joita voidaan käyttää tällaisen tiedon keräämiseen, jotta voidaan näin johdatella sotilaallisia ja poliittisia päätöksentekijöitä. Nämä ovat tärkeitä puutteita, joita meillä on tällä hetkellä. Ja kuten mainitsin, Chicagon Naton huippukokouksessa viime vuonna eurooppalaiset Naton valtiot sitoutuivat investoimaan ilma- tankauksen toteuttamiseen. Jos näin halutaan tehdä Euroopan puolustusviraston kautta, niin käyhän se. Minulle ei ole tärkeää toimielimet, vaan se, että hoidetaan ne tehtävät, jotka on hoidettava. Um, <clears throat> this is why I, I do agree Siksi olen samaa mieltä siitä, että kaikkein tärkeintä joulukuisessa Euroopan neuvoston kokouksessa on päättää siitä, että investoidaan riittävä summa rahaa sellaisiin sotilaallisiin voimavaroihin, joita todella kriittisesti kaipaamme. Tämä olisi siis tärkeä tehtävä päätös. Sitten edustaja Grunberg kysyi Suunnitellaanko Natossa jonkinlaista roolia Iranissa? Ei. En ole koskaan tuollaista sanonut. Aivan päinvastoin olen sanonut, että NATO liittoumana ei ole Iranin kysymyksessä mukana. Me tuemme kansainvälisiä toimijoilla pyritään diplomaattiseen rauhanomaiseen ratkaisuun. Sitten ohjuspuolustuksesta. Kysyitte minulta sitä, Onko tämä muutos lähestymistavassa sellainen, että se voisi mahdollistaa lähemmän yhteistyön Venäjän kanssa ohjuspuolustuksen osalta? Tämä on tärkeä kysymys. Vastaukseni on, että kyllä se mielestäni tulisi niin toimia, koska Venäjän huolenaiheet tähän mennessä ovat lähinnä liittyneet tuohon neljänteen vaiheeseen – Ja nyt oikeastaan neljännestä vaiheesta on luovuttu. Jos Moskovassa on poliittista yhteistyön tahtoa, niin se voisi varmasti nyt mahdollistaa tai ainakin helpottaa sellaisen sopimuksen luomista, jossa sovittaisiin, miten Venäjä ja NATO voivat yhteistyötä tehdä ohjuspuolustuksen saralla. Tämän sanottuani se, että neljäs ja viimeinen vaihe on asiasta nyt on luovuttu, ei muuta sitä asiaa, että eurooppalaisissa NATO-valtioissa olevat kansalaiset katetaan Naton ohjuspuolustusjärjestelmän kautta, koska kolmea ensimmäistä vaihetta täytäntöönpannaan suunnitelman mukaan. Ja tämä kattaa kansalaiset eurooppalaisissa NATO-valtioissa. Edustaja Lyakis, te kysyitte Kosovon miehitys päättyy. Mielenkiintoista on se, että alueella ihmiset eivät pidä sitä miehityksenä vähän aikaa sitten, kun Kathy Ashton sai sopimuksen aikaiseksi Belgradin ja Pristinan välillä, niin molemmat osapuolet pyysivät NATOa jäämään sinne huolehtimaan rauhasta ja vakaudesta ja auttamaan sopimuksen täytäntöönpanossa, joten tuota aikaa ei voi miehitykseksi kutsua. On hienoa tietenkin, että NATOa pidetään näin riippumattomana rauhan ja vakauden takaajana. Ja totta kai jäämme sinne niin kauksi aikaa, kun se on tarpeen, jotta YK mandaattia voidaan näin toteuttaa. Me toimimme YK mandaatin pohjalta. Meidän velvollisuutemme on täytäntöpanna YK mandaatti, että voidaan huolehtia vapaasta liikkuvuudesta. Um, you ask me about Afghanistan. Kysytte Afganistanista. Tiekartta on selkeä. Vuoden 2014 loppuun mennessä ISAF toimet loppuvat. Mutta jäämme vuoden 2014 jälkeen. Siinä on enää kyse taistelujoukosta, vaan autamme turvallisuusjoukkoja siellä paikan päällä. Herra Lisek, kysyitte, teemmekö mitään, jotta voisimme estää leikkaukset puolustusbudjeteissa. Kuten tiedätte, kyse on kansallisista päätöksistä – NATO-liittoumana ei voi tähän kansalliseen päätökseen puuttua, mutta meillä on tietyt vaatimukset. On sovittu, että ne liittolaiset, jotka käyttävät yli 2 prosenttia, 2 prosenttia tai enemmän puolustuksen sitoutuvat edelleen käyttämään yli 2 prosenttia. Ja ne liittoman jäsenet, jotka ovat alle kahden prosentin, pyrkivät pääsemään tuohon kahden prosentin rajaan. Tämä ei ole kuitenkaan oikeudellinen vaatimus, vaan poliittinen sitoutuminen. Ja aina kun pääkaupungeissa käyn, ja pian käyn Varsovassa ja toista silloin tämän viestin. Ja voin sanoa, että olen käynyt poliittista vuoropuhelua hallitusten kanssa, mutta myöskin joissain pääkaupungissa parlamentaarikkojen kanssa. Ja olen nähnyt myönteisiä reaktioita. Voin mainita yhden maan, jossa keskeisimmät poliittiset puolueet ovat päässeet laajaan poliittiseen sopimuksen jonka mukaan nyt asteittain pyritään tuohon kahteen prosenttiin. Ja siitä syystä oikeastaan Naton pääsihteerin on tärkeää olla suoran yhteydessä myös parlamentaarikkoihin, koska tässä työssä on pitkälti kyse puolustusbudjeteista ja tietenkin ylipäätään finanssipolitiikasta. Edustaja Lisek, tekin kysytte ohjuspuolustuksesta, miten voidaan vakuuttaa ihmiset siitä, että on, e-, tämä on eurooppalaistenkin etujen mukaista. Aivan selvää on se, että meillä on aito ohjusuhka. 30 valtiossa on tällaista teknologiaa, tai sitä on kohta, niin että voidaan iskeä Eurooppaan. Joten kyllä Euroopan etujen mukaista on kehitellä tehokasta suojaa tätä aitoa uhkaa vastaan, joka ohjuksesta syntyy Georgiasta lopulta. Päätös, joka Bukarestissa tehtiin Naton huippukokouksessa vuonna 2008, sanottiin, että Georgiasta tulee Naton jäsen. Tietenkin Georgian on ensin täytettävä vaadittavat kriteerit. Meillä on erityinen NATO-Georgia-komitea, jonka puitteissa tehdään yhteistyötä Georgian kanssa, jotta Georgia voi jatkaa uudistusprosessiaan. Tavoitteena jonain tulevaisuuden päivänä päästä liittoman jäseneksi. Vielä ei ole niin pitkällä, työtä on vielä paljon edessä, mutta olen iloinen siitä, että Georgian uusi hallitus on vahvistanut uudestaan tämän toiveensa Naton suhteen. Joten pitkälti nyt on kyse siitä, että Georgian on osoitettava, että se täyttää vaadittavat kriteerit. Lopulta edustaja Oikel kysyi tulevasta laajentumisesta. Skopien kanssa olemme olleet aktiivisesti yhteydessä ja kuten tiedätte, päätös on tehty myös vuonna 2008 Bukarestissa. Me olemme valmiita Skopien kanssa lähtemään jäsenyysneuvotteluihin, kun nimikysymys on ratkaistu molempia osapuolia tyydyttävällä tapaa. Kyllä se siellä tiedetään, joten Naton kannalta me olemme tehneet kaikkemme. Me olemme valmiita jäsenyysneuvotteluiden aloittamiseen välittömästi, kun nimikysymys on löytänyt ratkaisunsa. Joten kehottaisin kaikkia osapuolia tekemään kaikkeensa, jotta nimikysymykseen löydetään ratkaisu. Se ei ole mielestäni mahdotonta. Se on mahdollista, jos hyvä poliittista tahtoa löytyy. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Neljä pyyntöä. anteeksi kolme. It's hardly to manage, perhaps Mario a little bit more time, but if... Pari minuuttia ainoastaan. Toivon, että jokainen voi puhua ehkä minuutissa ja näin voimme ehtiä Veronikensin. Ainakin voi yrittää. Monsieur le Président, Monsieur... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Rasmussen, yksi aina kysymys. Oliko NATO tietoinen näistä Israelin pommituksista Damaskokseen? Koordinoitteko tätä operaatiota? Esitän tämän kysymyksen, koska 7.3. NATO allekirjoitti kumppanuussopimuksen Israelin kanssa – kahden välisen sopimuksen ja lehdistössä otsikoittiin, että Israelista tuli nyt Naton de facto jäsen ja kumppanuudella piti vahvistaa sotilallisen suunnittelun prosessia Euroopan union, siis Yhdysvaltojen, Naton ja Israelin välillä liittyen lähi kehityksen. Tämä oli kaksi kuukautta ennen näitä operaatioita. On aika vaikea uskoa, että mitään koronatoita ei ole ollut. Kuinka tämän toiminnan nyt sitten analysoitte? Mr. Schaake. Mr. Schaake. Thank you, President, Mr. Secretary General. Kiitos puheenjohtaja. Pääsihteeri, puhuitte jo johdon tarpeelle uudessa maailmassa. Poliittista johtajuutta tarvitaan. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy kyber avaruuteen, teknologiaan ja puolustukseen. Yhdysvalloissa puolustuskapasiteetti on legitiimi ja tarpeellinen. Voitteko kertoa, mitä NATO suunnittelee kyberturvallisuuden alalla? Luin tästä mielenkiintoisia raportteja. Miten varmistetaan, että tästä ei tule jonkinlaista peliä? Ja sitten kysymys Syyriasta nyt kovan voiman käyttö taitaa olla ainut vaihtoehto. Olemme kuulleet lukuiseen otteeseen sen, että teidänkin suulla, että NATO ei lähtisi Syyriaan. Haluaisin kysyä teiltä yksinkertaisen kysymyksen, miksi? Mr. Rusek. Mr. Rusek. Thank you, Chairman. I just... Kiitos puheenjohtaja palasin juuri Balkanin alueita ja kun Balkanista puhutaan, siellä on vielä työt vähän kesken Naton laajentumisen osalta. Fyrom, Makedonia mainittiin, mutta entä Montenegron kaltaiset maat? Entä Bosnia, Herzegovina? Entä Serbian tulevaisuuden näkymät? Voimmeko olettaa, että seuraava Naton huippukokous on laajentumishuippukokous. Kiitos. Edustaja Bytikofer. Thank you, Chair, Secretary General. Kiitos puheenjohtaja, pääsihteeri. Kolme kysymystä. Ensinnäkin, mitä teidän mielestä Naton pitäisi tehdä, jotta se voi edistää ydinaseista riisumista? Toiseksi, kilpavarustelu on käynnissä itä aasiassa me olemme tässä mukana oman asevientimme kautta. Mikä on teidän näkemyksenne tilanteesta? Eikö meidän pitäisi olla varovaisempia asevientipolitiikassamme tällä alueella? Ja kolmanneksi, kun ajatellaan muutakin kuin ohjuspuolustusta, niin mikä on teidän näkemyksenne mukaan tärkein pyrkimys jota meidän eurooppalaisina ja teidän Natona pitäisi tavoitella, kun ajatellaan turvallisuusyhteistyötä Venäjän kanssa? Tässä kontekstissa varmasti olette nähnyt Ivanon Isingandes Brownin raportin turvallisuuden rakentamisesta euroatlanttisella alueella. Mikä on näkemyksenne tästä? Mr. Uh, as you know, last year there was... Kuten tiedätte, viime vuonna tehdin isku ja terroristitoimintaa laajasti EUn alueella. Sen jälkeen oli paljon yhteisiä tutkimustoimia. Kuitenkaan eteenpäin ei ole päästy. Nyt epäillään Hisbollaa ja pohditaan, miten suhtautua Hisbollahin tässä on kuitenkin nyt vielä ristiriitaa. Tämä ei ole toimintanne keskiössä, mutta kysyisin tästä nyt, kun ajatellaan Hezbollahin ja tuorempia iskuja. Jos jotain vakavaa tulee toteuttaa tulevaisuudessa, toivon, että niin käy, mutta Iranin osalta Hezbollahin pitää puuttua luultavasti sitä ennen ilman, puhe, ilman mikrofonia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pari lyhyttä kysymystä. Ranska otti osakseen, jos näin voitaisiin sanoa, Mali. Eikö Naton tehtävä olisi ollut huolehtia Malista? Ja pääsihteeri hyvin tietää sen, että venäläiset koneet kävivät vähän haistelemassa pitkä perjantaina Ruotsin alueita. Olisiko ollut mahdollista, että näin olisi käynyt, jos olisi ollut kyse Naton jäsenvaltiosta? Kiitos. Mr. Secretary. Pääsihteeri, olkaa hyvä. Um, thank you very much. Uh, first, um, Mrs. De Kaiser. Kiitos. Edustaja De Kaiser. Hän esitti kysymyksen siitä, ovatko NATO ja Israel koordinoineet iskuja. Eivät. Ehdottomasti eivät. Meillä on kumppanuus Israelin kanssa, kyllä niin sanottu välimerellinen vuoropuhelu. Sehän ei kata pelkästään Israelia, vaan myös kuusi muuta maata Pohjois-Afrikassa ja lähi -idässä. Me olemme kehittäneet myös muiden näiden kuuden maan kanssa kahdenvälisiä kumppanuusohjelmia, mutta emme ole koordinoineet iskuja. Edustaja Shakea, kyberiskut Tämä on yksi juuri niistä uusista turvallisuusuhkista, joihin meidän on keskityttävä entistä enemmän tulevina vuosina. Natossa me vahvistamme kyberpuolustuskykyämme. Ensimmäisenä askeleena on ollut vahvistaa oman Naton verkostomme turvallisuutta. Tätä vaaditaan, koska säännöllisesti meihin kohdistuu hyökkäyksiä. Tämä ei tule varmaankaan yllätyksenä. Me olemme tässä olleet menestyksekkäitä toistaiseksi. Olemme pystyneet puolustamaan järjestelmiämme. Tämä on ensimmäinen askel. Seuraavana sitten täytyy ottaa huomioon se, voimmeko ja miten voimme kehittää sellaista valmiutta, joka voi auttaa yksittäisiä liittolaisiamme, joihin tällainen isku kohdistuu. Joillakin kumppaneilla voi olla puolustuskykyä myös tällaisia kyberiskuja vastaan. Toiset kumppanit taas arvostaisivat kovasti sitä, että olisi Naton voimavaroja käytössä. Jonkinlainen nopean toiminnan tiimi, joka voisi sitten auttaa pyynnön perusteella tarpeen vaatiessa. Nämä ovat niitä elementtejä, joita me työstämme ja valmistelemme. Kyberturvallisuus on myös sellainen aihe, jossa tarvitaan tehokasta yhteistyötä kumppanien kesken. Kyberturvallisuus on rajat ylittävä kysymys luonnollisesti, ja sitä täytyy myös käsitellä kumppanuuden pohjalta samanmielisten kesken. Sitten esititte kysymyksen Syyriasta. Miksi NATO ei aio puuttua sotilaallisesti tilanteeseen Syyriassa? Hyvin usein tämä kysymys minulle esitetään. Ihmiset viittaavat menestykseen NATO-operaation puitteissa Libyassa ja kysyvät, miksi ei voitaisi toimia samalla tavalla Syyriassa. Mutta minun on sanottava, että tässä on aivan selkeä ero Libyan ja Syyrian välillä. Libyassa meillä oli selkeä YK-mandaatti, jonka pohjalta toimimme ja suojelimme siviliväestöä hyökkäyksiltä. Saimme aktiivista tukea alueen mailta. Mit Mitkään näistä ehdoista eivät täyty Syyrian tapauksessa. Syyria on paljon monimutkaisempi, kompleksisempi yhteiskunta. Katson, että sotilaallinen isku voisi aiheuttaa vakavia alueellisia seuraamuksia. Sen takia katsonkin, että oikea ratkaisu on poliittinen ratkaisu. Täysin kyllä voin yhtyä teidän turhautumiseenne. On aivan järkyttävää, mitä nyt tapahtuu Syyriassa. Tästä syystä asia on käsiteltävä kiireellisenä kysymyksenä. Kansainvälisen yhteisön on lähdettävä, lähdettävä selkeä äh, yksimielinen viesti Damaskoksen valtaa pitäville. Toistaiseksi YK on turvallisuusneuvosto ei ole toiminut ja tämä on ikävää. Meillä on poliittiset kehykset tälle toimelle. Jos muistatte, 2012 meillä oli tällainen toimintaryhmä Syyrian asioista ja se antoi julkilausuman, jonka kaikki viisi pysyvää turvaneuvoston jäsentä oli allekirjoittanut. Tässä julkilausumassa aivan selkeästi todetaan, että Damaskoksen valtaa pitävien valtakoneiston pitäisi käynnistää äh, siirtymäprosessi niin, että huomioitaisiin syyrialaisten legitiimit vaatimukset. Mielestäni poliittinen ratkaisu voisi pohjautua tälle julkilausumalle. Mutta totta kai tässä tarvitaan YK turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Sitten edustaja Rutschek esitti kysymyksen Balkanin näkymistä. Montenegro on edistynyt huomattavasti. Tästä syystä me olemme myöntäneet tällaisen niin sanotun jäsenyystoimintaohjelman sille. Se ei vielä tässä vaiheessa täytä jäsenyyskriteereitä, mutta olen hyvin vaikuttunut siitä työstä ja siitä edistyksestä, mitä Montenegro on saanut aikaiseksi. Sitten Bosnia-Herzegovina. Siellä sitten vallitseekin poliittinen umpikuja. Jokunen viikko sitten myönsimme tällaisen ehdollisen jäsenyystoimintaohjelman Bosnia-Herzegovinalle ja totesimme, että tämä toimintaohjelma kyllä voidaan aktivoida, kunhan bosnialaiset toteuttavat tiettyjä varsin vaatimattomia uudistuksia, jotka liittyvät puolustusmateriaaliin. Tapasin siellä paikalla ollessani poliittisia johtajia ja he lupasivat poliittista sopimusta, joka on oikeastaan allekirjoitettu jo viime vuonna. Ja tämä edistyksen puute on todella ikävää. Me olemme valmiita etenemään heti, kunhan kumppanimme pääsee eteenpäin. Ja mitä Skopien tulee, niin todella tilanne on, on tämä. Poliittinen sopimus Belgradin ja Pristinan välillä helpottaa etenemistä mielestäni, kun ajatellaan Länsi-Balkanin integroitumista euroatlanttiseen rakenteeseen näiden maiden eh, täytyy itsensä tehdä oma osansa työstä, niin me olemme valmiita. Me olemme valmiita, kunhan he ovat valmiita. Sanotaan vaikka näin. Onko seuraava kokous sitten laajentumiskokous? Ensinnäkin me emme ole tehneet mitään päätöstä siitä, milloin seuraava kokous on. Ja toiseksi Naton jäseneksi tuloon vaaditaan tiettyjen ehtojen täyttämistä. Eli jäsen ehdokkaiden täytyy ensin tehdä omat kotitehtävänsä. Sitten edustaja Butikofer ydinaseiden riisumisesta. Me olemme hyväksyneet strategisen konseptin. Naton strategisessa konseptissa me vahvistamme sen, mihin suurin osa maailmanlaajuisesti kansakunnista on sitoutunut niin, että saisimme joskus aikaiseksi maailman ilman ydinaseita. Me, meillä on tämä yhteinen visio, johon yhdymme. Emme kuitenkaan ole naiveja. Olemme myös todenneet, että niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, niin NATO on ydinaseliittouma. Tämän todettua, niin mielellämme näkisimme sen, että varastot pienenisivät, kun ajatellaan taktisia ydinaseita. Tämä täytyisi tapahtua tasapainoisesti. Ja tässäpä on sanottava, että Naton kumppanit ovat vähentäneet ydinaseiden määrää huomattavasti sitten kylmän sodan loppumisen. Sama ei taas päde Venäjään. Sen takia onkin korostettava, että kyllä, me kannatamme sitä, että ydinaseiden määrää vähennetään, mutta sen on tapahduttava tasapainoisesti. Sitten euroatlanttisesta turvallisuudesta. Olen tämän Isingerin ryhmän raportin lukenut suurella mielenkiinnolla. Ja Totta kai tarvitsemme myönteistä sitoumusta myös Venäjältä. Sen takia Venäjä on kutsuttu yhteistyöhön ohjuspuolustuksen tiimoilta. Meillä on paljon käytännön yhteistyötä monillakin aloilla Venäjän kanssa, mutta yhteistyö ohjuspuolustuksen ala todella muuttaisi tilanteen perustavanlaatuisesti. Pahoittelen sitä, että emme ole vielä saaneet myönteistä vastausta Moskovasta, mutta jatkamme kuitenkin vuoropuheluemme siitä huolimatta. Edustaja Svensson kysyi välikohtauksesta, incidentistä, Olisiko se tapahtunut, jos Ruotsi olisi ollut NATO-jäsen? Mene ja tiedä, en tiedä. En aio lähteä mukaan tähän Ruotsin sisäpoliittiseen keskusteluun NATO-asioissa. Olen seurannut keskustelua suurella mielenkiinnolla, mutta on toistettava se, minkä olen selkeästi todennut myös Ruotsissa ollessani, on olemassa selkeä ero sen välillä, onko jäsen vai eikö ole jäsen. Kattaako artikla 5 kyseisen maan, jos 5, artiklaan vetoaa, niin täytyy olla jäsen. Mutta arvostamme kyllä sitä myönteistä, läheistä kumppanuutta, joka meillä on Ruotsin kanssa. No. No no, Herzlichen Dank, Herr Generalsekretär. Sydämelliset kiitokset, herra pääsihteeri. Für Ihre Darlegungen. Ich äh, Kiitokset näistä puheenvuoroista. Nyt meidän on päätettävä keskustelumme, koska seuraava kutsuvieramme on jo paikalla. Haluaisin kiittää teitä, herra pääjohtaja, läsnäolostanne Euroopan unionin ja Naton välillä. Voidaan vielä käydä keskusteluja ja niistä on täälläkin puhuttava. On mahdollista saada aikaan synergiaa, tärkeää edistää niitä, jotta saadaan aikaan eurooppalaista yhteistyötä. Mutta haluaisin tuoda esiin muitakin syitä, jotka liittyvät täydentävään yhteistyöhön Naton ja Euroopan unionin välillä. Voisitteko siellä salin perällä pysyä paikoillanne, jotta saadaan tämä esityslistan kohta valmiiksi? Täällä on myös tärkeitä muutoksia poliittisesti, joita on tulossa. En tiedä, miltä amerikkalainen politiikka lähi- ja edessä tulee näyttämään, tai Turkin osalta tai Yhdysvalloissa. En tiedä, miltä koko tämä skenaario tulee näyttämään. Varmastikin on otettava huomioon Euroopan unionin ja NATOn suhteiden kehittyminen, NATOn kehittyminen muiden maiden kanssa. Ja on tärkeää, että jatkamme yhteistyötä näistä syistä. Haluaisin kiittää teitä erittäin lämpimästi näistä keskusteluista. Kun NATOn EUn suhteista puhutaan, on muistutettu amerikkalaisia ystäviä myös siitä, että Euroopan – unioni on lähtenyt rauhanomaisesti liikkeelle ja se on otettava huomioon, kun katsotaan työnjakoa. Euroopan unioni on esimerkillisesti ajanut rauhaa rauhanomaisin toimin ja antaa myös 60 prosenttia kehitysavusta, eli maailmassa eli taakanjaossa. Tämä on otettava myös huomioon, kun halutaan vertailla. Mutta ei tämä sulje pois sitä, ettei voida sanoa, että yhteistyön pitää olla läheisempää. Eurooppalaisten pitää pystyä paremmin kantamaan vastuunsa myös sotilaallisissa kysymyksissä. Kiitos, että olitte läsnä ja saimme mahdollisuuden keskustella. Voimme tehdä työtä ja valmistella tätä huippukokousta näiden keskusteluiden pohjalta. Kiitos oikein paljon.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 Paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä jälleen istutumaan. In den letzten Tagen eine Reihe von Nachfragen von Kollegen. Minä olen kysellyt, voisiko joku olla Irakin esittelijä. Ja että joskus sitten esittelijästä voi tulla myös puolustusministeri. No hienoa, että meillä on Marion Mauro täällä onnittelut, sydämelliset onnittelut meiltä siitä, että teistä on tullut Italian puolustusministeri. Es ist ja so, dass wir manchmal uns über die personellen Entscheidungsfindung Joskushan Italian henkilön hiukan hämmästyttävät meitä, kun siellä ei aina toimita ihan niin kuin muissa maissa, mutta usein tulokset ovat kuitenkin hyviä. Ja Marion Mauron tapauksessa varmasti meillä on nyt hyvä mies tässä tehtävässä. Onnittelut. Mario, voisitko lyhyesti alustaa? Sitten saamme mahdollisuuden keskustella. Ole hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos on yksi syy sille, että minusta on ihanaa olla italialainen, niin se on se, että Italia jaksaa aina yllättää. Se on varmasti totta. Luultavasti myös on totta, että Italian valtuuskunnan yksi rauhanomaisin jäsen on nyt sitten astunut puolustusministerin saappaisiin. Näistä asioista haluaisin tänään Euroopan parlamentissa puhua. En halua puhua mistään teknisistä seikoista, vaan puolustuspolitiikan visioista, turvallisuudesta, joka olisi hyvin erilaista kuin pelkästään selkkausten poissaolo. Uskon, että edessämme on suuri haaste, johon varmasti pureudutaan joulukuun huippukokouksessa. Olisikin tärkeää ymmärtää, onko meillä, voiko meillä olla sellainen visio, jonka kautta voidaan päästä eteenpäin, ottaa askel eteenpäin Euroopan integraatioprosessissa. Haluaisin korostaa tätä vielä. Jo vuosia on käyty keskustelua yhteisestä visiosta puolustuksen alueella, niin että meillä olisi väline, pilari, jonka avulla voitaisiin pikkuhiljaa edetä kohti eurooppalaista integraatiota Italian hallitus, joka saatiin aikaan näiden vaikeiden vaalien jälkeen maassani, hallituksen avainasemissa on henkilöitä, jotka ovat syvällisesti eurooppamielisiä, mutta myös henkilöitä, jotka ovat hyvin federalistisia luonteeltaan. Ja tämä tulee varmastikin leimaamaan keskipitkällä aikavälillä päätöksiä ja kannanottoja hallituksesta. Sillä pyritään lisäämään integraatiota. Euroopan parlamentissa opin, että on arvokas tapa elää eurooppalainen kokemus, ottaa vähän etäisyyttä itse integraatioprosessiin. Kuitenkin haluaisin täällä korostaa sitä, että Italian hallituksen kannat seuraavina kuukausina ja vuosina tulee olemaan sellainen, joka keskittyy eurooppalaisen integraation tarpeellisuuteen. Siksi olisikin tärkeää pureutua nyt saman tien niihin ongelmiin, niihin seikkoihin, jotka vielä jarruttavat eh, yhteisen puolustusvision syntymistä. On tärkeää tunnistaa nämä tekijät, pureutua niihin, löytää niihin johdonmukaiset ratkaisut, jotka vastaavat arvojamme ja iha, ihanteitamme ja tämän eurooppalaisen talon geneettistä perimää. Tämä on tehtävä, niin uskon, että puolustuksen alalla Euroopalla on kaksi keskeistä ongelmaa. Ensimmäinen niistä koskee hidastumista puolustusalan siteiden vahvistamisessa. Minulla on sellainen vaikutelma, että tämä prosessi on nyt hidastunut lähinnä siksi, että kansalliset hallitukset eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota siihen, joka olisi meidän yhteinen tavoitteemme. En nyt puhu Mm, siitä, että prosessi olisi täysin pysähtynyt, se olisi väärin sanottu, mutta uskon kuitenkin, että Euroopan valtojen, valtioiden olisi nopeammin pyrittävä kohti sellaista tavoitetta, että meillä olisi vahva integroitu eurooppalainen puolustus. Tiedän, että useita aloitteita on jo olemassa, jotakin on jo olemassa, pyritään parantamaan olemassa olevaa ja kehittämään uusia, mutta on menettävä vielä pidemmälle ja hyödynnettävä tätä vauhtia hilja, hiljattainkin on tapahtunut edistystä puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alla. Haluaisin palata aikoihin vuonna 2000, jolloin Euroopan unioni myönsi asianmukaiset resurssit, ei ainoastaan taloudelliset, vaan myös poliittiset ja intellektuaaliset resurssit yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tuolloin loimme uuden eurooppalaisen strategian, määrittelimme tärkeimmät tavoitteet sotilaallisen voimavarojen suhteen ja loimme toimintasuunnitelman, jolla näitä voimavaroja voidaan kehittää yhteisissä puitteissa. Olen aivan vakuuttunut siitä, että nuo olivat hyvin myönteisiä aikoja, ei ainoastaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannalta, vaan koko Euroopan unionille. Olen myös vakuuttunut siitä, että meidän olisi saatava nyt takaisin tuo kyky ennakoida tulevaisuutta. Ei pidä unohtaa vuosia, joilla, joina saatiin aikaan myöskin eurooppalainen perustuslaki. Tarvitaan ne kunnianhimoisia, johdonmukaisia tavoitteita maailmanlaajuista toimintaakin ajatellen. Euroopan parlamentilla pitäisi olla tässä keskeinen rooli. Täällä on tehtävä ne valinnat, joiden pohjalta Euroopasta tulee vahva. Tämä pitäisi päteä myös keskeiseen puolustuksen alueeseen ja toivon, että myös Euroopan parlamentissa oltaisiin selkeästi tietoisia siitä, että on tarpeen saada käyntiin taas yhteisen turvallisuuden poli- puolustuksen politiikan kehittäminen ja että täältä lähtisi voimakas impulssi kansallisille hallituksille niin, että sielläkin toimittaisiin yhtä voimakkaalla tavalla. Toinen asia liittyy tähän konkreettiseen vaaraan, jonka mukaan keskeinen, keskeiset sotilaiset voimavarat rappeutuvat. Puolustuskustannuksia koskevat tiedot, jotka Euroopan puolustusvirasto on kerännyt, osoittavat selvästi, kuinka muutaman vuoden ajan tämä, nämä kustannukset ovat voimakkaasti supistuneet. Tiedämme kyllä, että Eurooppa on nyt todella, todella vaikein, vaikeissa, elämässä vaikeita aikoja taloudellisesti on saatava julkinen talous kuriin ja varmistettava rahoituksellinen vakaus. Mutta kuitenkin uskon, että juuri vaikeina taloudellisina aikoina, ei, kun vaikeudet tulevat jatkumaan, luultavasti on tärkeää todella kiinnittää huomiota puolustukseen yksikään yksittäinen Euroopan valtio ei voi ajatella olevansa puolustuksen alalla omavarainen, ei operatiivisesti, ei myöskään resurssien kannalta, ei myö- teknologisen kehityksen ja laitteiston päivittämisen osalta, kun äh, varustukset ovat yhä monimutkaisempia, kehittyneempiä. Tämä nähdään kyllä nyt resurssit ovat vähentyneet ja sen takia melkein kaikissa valtioissa ollaan vähentämässä kaikkein kalleimmaksi tulevia voimavaroja. Nämä ratkaisut on tehty lähinnä kansallisesti ja tulos on se, että Euroopan unionin kokonaisuudessaan on nyt menettämässä kaikkein tärkeimpiä operatiivisia voimavaroja, jotka ovat antaneet EU, Euroopalle toiminnan autonomia, puolustus- investointia tutkimalla voidaan saada selkeämpi kuva, kun käytetään puolustusviraston tietoa, nähdään, että vuonna 2010 26 valtiota tekivät noin 34 miljardin euron edestä investointeja järjestelmiin ja sotilaallisiin laitteisiin. Näistä lähes 7,5 miljardia olivat yhteisostoja varten kahden tai useamman Euroopan unionin valtion välillä. Tämä merkitsee, että ainoastaan 22 prosenttia näistä julkisista hankinnoista ovat sellaisia, joiden osalta on tehty yhteistyötä EU-maiden kanssa. Sitten teknisen kehityksen investoinneissa tilanne on vielä huonompi. Vähän yli kaksi miljardia yhteensä on käytetty. Tämä ei ole mikään suuri summa. Ainoastaan koko 11 prosenttia, 246 miljoonaa kohdistuivat ohjelmiin, joissa oli yhteistyötä kahden tai useamman EU-valtion välillä. Vaikka nyt vähän yksinkertaista, niin voidaan sanoa, että Euroopassa meillä on nyt sellainen todellisuus, jossa tämän alan päätökset, kun tehdään sotilaisia hankeita, ja vielä enemmän kuin kyseessä on tutkimus, niin näitä päätöksiä hallitsevat kansalliset menettelyt, kansallinen logiikka, ja tämä on täysin epäjohdonmukaista, kun ajatellaan poliittisia tavoitteitamme, jonka mukaan olisi tehtävä enemmän turvallisuus- ja puolustusalalla. Ja kun ajatellaan näitä taloudellisia tavoitteita, eli että käytettäisiin strategisesti tehokkaammin käytettävissä olevia varoja. Tästä syystä olen varma, että tarvitaan lisää sovit, neuvottelua maiden kanssa niin, että päätetään yhdessä, mihin resurssit kohdennetaan ja mitä sotilaallisia voimavaroja olisi ylläpidettävä tulevaisuudessa uskon myös, että prosessi olisi tehtävä niin, että meillä olisi täsmällinen poliittinen sopimus, sitoumus hallitusten välillä Euroopan tasolla. On varmaa, että nämä valinnat on myöskin liittyvät taloudelliseen niukkuuteen. Tarvitaan tiukkuutta, mutta voidaan toimia älykkäästi niin, että haetaan mahdollisimman tehokasta varainkäyttöä ja toisaalta mittakaava edutkin on huomioitava. Uskon, että, että myös kasvuprosentit paranevat ja kun, kun tehdään strategisia päätöksiä ja käytetään älykkäästi varoja, niin voidaan lisätä Euroopan kilpailukykyä. Minä toivon lisää Eurooppaa myös puolustuksen alalle. Meidän olisi odotettava enemmän yhteisiltä toimielimiltämme, mutta meidän olisi myös annettava enemmän, meidän olisi tehtävä enemmän yhteistyötä niin, että saadaan aikaan yhteisiä suunnitelmia. Puhumme nyt asteittaisesta lähestymisestä kansallisvaltioilla on, on suverenisuus näissä puolustuskysymyksissä. Tämä, on, tämä ei ole mikään banaali juttu, mutta kun ajatellaan myöskin valuutan kohtelua, on tärkeää lähentää kansallista politiikkaa pikkuhiljaa ja sen jälkeen mennä konkreettisen integraation vaiheeseen, joka pitkällä välillä merkitsee myös kansallisten etuoikeuksien niistä luopumista meidän on nyt palattava tielle, jolta olemme nyt harhautuneet. Kun katsotaan kauas, on ollut järkevää, että joulukuun huippukokous keskitetään puolustuksen. Olisi aivan absurdia, jos tuo neuvostokokous päättyisi siihen, että vähennettäisiin puolustuksen operatiivisia kustannuksia Euroopassa. Uskon, että meidän olisi saavutettava kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin olisi selkeästi tehtävä selväksi se, että puolustus on tärkeää. Ei se ole mitään rehetelyä, vaan se merkitsee päättäväisyyttä rauhan puolesta, vakauden ja kehityksen puolesta. Toisekseen se olisi alku uudelle kaudelle. Ei, ei sen pitäisi olla mikään loppupääpiste tullut no, puolustus- ja turvallisuuspolitiikalle, vaan pikemminkin siitä lähdettäisiin eteenpäin niin, että järkevissä ajoissa saataisiin korkeampaa integraatiota aikaan jäsenvaltioiden välillä. Italian näkökulmasta puolustusta ei pitäisi marginalisoida, kun tehdään valintoja johtajien tasolle tulevia vuosia ajatellen. Puolustus on aivan keskeinen, kun ajatellaan tulevaisuutta. Se on horisontaalista, se mahdollistaa kaiken muun politiikan. Kun käsittää kuinka totta nämä sanat ovat, ymmärrätte, että kun ajatellaan Afganistanista palaamista ja Italian toimintaa siellä Kabulin lähellä. Italia investoi tuohon operaatioon, mutta sille investoitiin sekä sotilaisen toimintaan että kansainvälisen yhteistyöhön, jota saavutettaisiin syvällisempiä tavoitteita. Puolustus on siis hyvin tärkeä, niin voidaan taata Euroopan etujen turvaaminen. Ne ovat hyvin moninaisia on myös tärkeää saada aikaan tasapainoinen suhde Yhdysvaltojen kanssa ja vahvistaa näin transatlanttisia suhteita. Myös taloudellisesti se on tärkeää, kun ajatellaan puolustusinvestointeja erityisesti hyvin teknisillä aloilla. Eurooppa tarvitsee tällaisia vahvoja valintoja ja Italia on tietoinen siitä, että kansalliselta tasolta se voi myös osallistua näihin hankkeisiin intensiteetistä riippumatta. Haluamme tukea tätä kapasiteettia. Olemme tietoisia siitä, mikä vastuu tästä roolista tulee ja olemme päättäväisiä sen suhteen, että haluamme pitää kiinni näistä sitoumuksista myös tulevalla Italian puheenjohtajakaudelle niin, että Euroopan unioni olisi edelleen vastuuntuntoinen kansainvälinen toimija ja että se voisi täyttää sen tehtävän, jota siltä odotamme. Kiitän tästä huomiostanne. Ja nyt mielelläni annan puheenvuoron teille kysymyksien varten. Toivon, että vastauksistani on hyötyä. Herra Minister, herzlichen Dank. Herra ministeri, sydämelliset kiitokset. Jo huomaan, että tunnet hyvin jo tämän aiheen ja puheenvuoro sopi hyvin näin Naton pääsihteerin jälkeen ja siihen työhön, jota täällä valiokunnassa ja turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnassa tehdään, jotta voidaan valmistella joulukuista huippukokousta. Se tuskin on huippukokous, jossa tehdään lopulliset päätökset, mutta asetetaan kuitenkin välttämättömät tavoitteet ja – löydetään mahdollisuuksia päästä tuon tavoitteeseen. Olen sitä mieltä, että monet asiat ovat Lissabonin sopimuksessa. Eli miten tällaiset taistelujoukot asetetaan. Tämän kaikki teoria ei käytäntöä. Entä pysyvä rakenteellinen yhteistyö yksi tärkeistä etenemisvälineistä – niille maille, jotka haluavat edetä. Ottaen huomioon, että kyse on yksimielisyydestä tällä saralla, niin tuo on erityisen tärkeä ulottuvuus. Tämä liittyy siihen, että on jäsenvaltioita, joissa on erilaiset perustuslailliset mahdollisuudet – syystä tai toisesta ei ole Naton jäseniä ja niin edelleen. Nyt tässä pitäisi edetä, kun näitä Lissabonin sopimusta, joka on ollut tämän huippukokouksen aikaan kolme vuotta voimassa. Lähiviikkoina ja kuukausina varmasti voimme omalta osaltamme edetä. Ensin edustaja Danjean ja sitten edustaja Salafranca. Puheenjohtaja, arvoisa ministeri, hyvä Mario. Kiitos siitä, että olette paikalla. Olemme tyytyväisiä teidän nimityksestänne ja onnittelemme teitä nyt alivaliokunnan jäsenille totta kai tämä on hyvin stimuloiva. Me tiedämme, että ainakin yksi puolustusministeri lukee kaikki meidän laatimamme mietinnöt. Ja totta kai tämä heijastuu sitten Euroopan parlamentin työhön. Tämä on meille loistava uutinen. No sitten loppuvuoden neuvoston kokoukseen. Oikeastaan kaksi kommenttia ja yksi kysymys. Ensinnäkin aivan niin kuin puheenvuorossa korostettiin, tarve yhdessä mennä pidemmälle, ottaen huomioon budjettirajoitteet. Yksikään yksittäinen jäsenvaltio ei voi vastata niihin haasteisiin, operationaalisen kapasiteetin haasteisiin, joita jatkossa tulee. Eli yhteisen ponnistelun täytyy tukeutua totta kai yksittäisten jäsenvaltioiden tekemään työhön. Jos me katsomme Euroopan karttaa tällä hetkellä, niin kaksi jäsenvaltiota ainoastaan antaa yli 50 prosenttia voimavaroistaan Euroopan käyttöön, eli Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta. Eurooppa on kyllä puolustusalalla aika lailla haneminen. Miten voit voisimme toimia niin, että jokainen jäsenvaltio tekisi riittäviä ponnisteluja, jotta kollektiivisesti sitten saisimme merkittävän lopputuloksen. Ja sitten toiseksi puolustusteollisuus. Me kaikki tiedämme, että Euroopassa puolustusteollisuus on hyvin suorituskykyistä, kilpailukykyistä, mutta voisi olla vielä enemmänkin sitä. Puhutaan uudelleenjärjestelyistä, rakennemuutoksista, kilpailukyvyn lisäämisestä. Euroopan komissio, Tajani ja Barnier ovat tehneet ehdotuksia työryhmän kautta ja kun otamme huomioon budjettiolosuhteet jäsenvaltioissa, niin me tiedämme, että uudelleen järjestelyt voivat johtaa tiettyjen laitosten sulkemisiin, irtisanomisiin ja mikään jäsenvaltio ei ole lyhyellä aikavälillä valmis näihin ponnisteluihin. Italia, niin kuin muutkin maat, enemmän kuin muut maat, omaa sellaisen teollisuuden, joka on, joka on hyvin monipuolinen ja kilpailukykyinen. Miten tätä keskustelua käydään Italiassa, kun ajatellaan puolustusteollisuuden rakennemuutoksia? Ja sitten prioriteeteista joulukuun neuvostolle. Siellä todennäköisesti puhutaan puolustusvalmiudesta, kapasiteetista ja aivan niin kuin Naton pääsihteeri totesi, jos halua ei ole, niin mitäpä niillä kapasiteeteillakaan sitten tekee. Me näemme, mistä on puute Euroopassa. Puuttuu poliittista toimintatahtoa. Tämä liittyy siihen keskusteluun, jota me usein ulkoasianvaliokunnassa käymme puhumme ulkosuhdehallinnosta ja prioriteettien määrittelemisen ongelmasta sen suhteen, mitä tehdään ulkopolitiikassa, ennen kuin sitten taas lähdetään puolustuspoliittisiin toimiin. Me olemme puolustuspolitiikan alivallikunnassa vedonneet tämän puolesta jo pitkään. Onko Euroopan tasolla jonkinlainen valkoinen kirja tiedossa, eikö se olisi tarpeellinen, jotta voimme priori- äh, listata ne prioriteetit, joita me haluamme Euroopan unionilla olevan puolustusalalla. Kiitos. Gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Haluaisin sanoa, että kun näin kohdan viisi esityslistalla, eli näkemysten vaihto Italian puolustusministeri Mario Mauron kanssa, niin se oli oikein mukavaa, joten haluaisinkin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja onnitella tästä nimityksestä ja omasta ja ryhmän nimissä, Euroopan kansanpuolueen nimissä. Haluaisin toivottaa onnea tähän uuteen tehtävään ja, ja, ja hallitukselle ne no, tämä tuli niin no-, nopeasti, että jätetään champagne seuraavaan kertaan, kun ehdimme vähän paremmin. Nyt joka tapauksessa haluaisin pari kysymystä esittää. On totta, että ministeri hyvin nopeasti tuli tänne parlamenttiin puhumaan, mutta sen lisäksi se vier, hän vieraili Afganistanin ISAF-voimien luona ja täällähän oli Naton pääsihteeri juuri, kuten tiedätte. Nyt haluaisin tietää, miten Italia näkee aikakauden vuoden 2014 jälkeen. Yhdysvallat ovat äh, aloittamassa sopimuksen uudelleen neuvotteluja. Saksan on sanonut, että 600-800 Äh, henkilö jätettäisiin vielä. Nyt haluaisin tietää kansainvälisen yhteisön uusista tehtävistä, seurannasta, tukemisista ja niin edelleen Afganistanin armeijan suhteen. Mikä on Italian kanta tässä? Sitten toinen kysymys. Toki nämä yleisetkin asiat olivat hyvin tärkeitä, niihin kollega Danjean viittasi, ne koskivat yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Nyt haluaisin, että hyvän kollegamme Maria Mauron kanssa keskustelisimme siitä, kuinka hän näkee Syyrian tilanteen. Yhdysvaltojen ulkoministeri on pyytänyt, että NATO-jäsenet työstäisivät suunnittelmia mahdollisia kemiallisia iskuja varten. Olemme nähneet, mitä viime lauantaina tapahtui. Siellä oli yleinen tulipalovaara Euroopan unionissa. Ranska ja Iso-Britannia ovat hyvin huolissaan. Olemme puhuneet Naton pääsihteerin kanssa täällä. Hän äh, harkitsi ainoastaan poliittisia ratkaisuja. Täällä on useaan kertaan otettu esille ilmasulku, kysymys Libyan tapaan. Haluaisin tietää, mikä on Italian kanta tähän Syyrien hirvittävään tilanteeseen ja mikä olisi paras ulospääsytie, kun odotetaan ensimmäinen seitsemättä päivää. Silloin olisi tätä saartaa kysymystä UU jatkettava yksimielisesti YKS. Puheenjohtaja, mikrofoni. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Marjo, minä istun täällä. Kutsun Marjoksi, anteeksi vain herra ministeri, onnittelun nimityksestä. Samantyyppisiä kysymyksiä minulla erityisesti Afganistan ISAFin vetäytymisen jälkeen. Oletteko vakuuttunut siitä, että siellä on riittävästi joukkoja, koulutusjoukkoja, jotta voidaan huolehtia siitä, että Taleban ei astu valtaan uudestaan? Muuten tämä olisi aivan järkyttävää rahan ja energian hukkaa, miesvoiman hukkaa, jos parattaisiin tähän entiseen tilanteeseen. Ja kysyisin, miten Italian hallitus aikoo huolehtia siitä, että Afganistan on Taliban vapaata aluetta, että koko tämä operaatio kannatti toteuttaa. Ja sitten kysymys, joka edellisessä työssänne parlamentin jäsenenä oli teille tärkeä kiinnostuksen aihe. Ajattelen Syyrian tilannetta ja salafistien asemaa. Tiedätte, että olen Israelin ystävä – Israel on nyt rohkeasti puuttunut asekuljetukseen Hezbollahille Assadin hallitukselta. Ja nyt on vaarana, että Syyrian ja Israelin välillä syttyy sota. Iran mahdollisesti vedetään myös mukaan olenko tässä turhan huolissani. Toivon niin, mutta mitkä ovat ajatuksenne ja jos tässä on toiminnan tarvetta, niin olisiko kyse siitä, että halukkaat lähtevät liittoutumaan, kuten Malin yhteydessä nähtiin, vai olisiko kyse Naton tai EUn johtamasta toiminnasta, jos tässä jotain pitää tehdä. Ja lopuksi EUn puolustusvirastosta oma ryhmäni, puolueeni, suhtautuu skeptisesti siihen, mitä on saatu tähän mennessä aikaiseksi brittihallituksen kanta on olla mukana toistaiseksi. Yksi keskeinen kysymys on tämä ilmatankkauskysymys. Miten todennäköistä on, että saadaan jotain lisäarvoa enemmän, jonkinlaista kapasiteettia tämän pooling and sharing ajatuksen kautta, jotta voidaan tukea tätä puolustusvirastoa, jossa kaikki jäsenvaltiot Tanskaa lukuun ottamatta ovat mukana? Thank you. Let me, <clears throat> let me add my congratulations to this list. Haluan yhtyä onnitteluihin ja toivon kaikkea hyvää teille. Te viittasitte joulukuun EUn huippukokoukseen, jossa käsitellään puolustusta. Niin minäkin haluaisin sitä käsitellä ja haluaisin oikeastaan korostaa kolme neljä seikkaa. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, voisi tarjota meille parempia mahdollisuuksia toimia. Ajattelen tässä suunnittelua, suunnitteluvalmiuksia, niin että voimme olla yhteydessä eurooppalaisiin operaatioihimme. Ensimmäinen kommentti liittyy e- EUn operaatiokeskuksen, joka viime vuoden alussa aloitti toimintansa. Se on jonkinlainen pysyvän toiminnan keskusyksikkö. Se on vastuussa suunnittelusta ja nykyisten ja tulevien äh, hankkeiden organisoinnista. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että olisi tällainen pysyvä päämaja Euroopassa. Minä rohkaisisin teitä enemmän tähän suuntaan. Sitten toiseksi me edelleenkin keskustelemme taistelujoukkoista käsitteenä. Entisenä puolustusministerinä muistan kyllä, että tästä aiheesta on keskusteltu monta kertaa neuvostoissa. Ja nämä keskustelut olivat sellaisia, että mitään johtopäätöksiä siellä ei tehty mikä olisi taistelujoukkojen mahdollinen rooli? Olisivatko ne vain tällaisia operationaalisia reservijoukkoja? Haluaisin rohkaista teitä jatkamaan tätä keskustelua ja myös pääsemään jonkinlaiseen johtopäätökseen, lopputulemaan. On tämä niin sanottu Weimarin kirje, joka 2010 lopussa allekirjoitettiin, ja sitten on vielä tämä Weimar Plus-ehdotus Mitkä ovat näkemyksenne menettelyjä ja instituutioiden käytöstä, jotka Lissabonin sopimus toi mukanaan, jotka ovat meidän käytössämme. Esimerkiksi pysyvät rakenteet yhteistyölle, jotka voisivat tehostaa operaatioyhteistyötä. Ja sitten tämä pooling and sharing-aloite. Vielä kerran rohkaisisin teitä etenemään tämänkin hankkeen kanssa eteenpäin. Kiitos. Ms. Janaku, you have the floor. Edustaja Janak, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä kollega, hyvä Mauro. Onnittelut. Ei ainoastaan siitä, että teidät on valittu uuteen tehtävään, vaan myöskin siitä, mitä aikaisemmin sanoitte eurooppalaisesta turvallisuuspolitiikasta. Aivan epäilyksettä on ajateltava niitä varoja, joita tässä käytetään. Varat eivät kerta kaikkiaan riitä, vaan määrärahoja tarvitaan lisää. Valitettavasti kuitenkin on niin, että on muitakin ongelmia, kuten yksimielisyysvaatimus. Ainoa mahdollisuus päästä tästä ongelmasta – olisi se, että käytettäisiin vahvistettua yhteistyötä, kun kaikki taitavat tietää, kuka vastustaa. Nämä asiat on sanottava selkeästi. Meidän jäsenvaltiomme, useimmat jäsenvaltiot ovat myös NATO-jäseniä. Tämä ei tarkoita sitä, Entemmekö halua NATOa tai haluamme jotenkin jättää NATOn ulkopuolelle? Ei suinkaan. Me vain haluamme, että Euroopan ongelmiin puututaan yhdessä, koska kuten itsekin sanoitte, Eurooppa käyttää paljon enemmän varoja puolustusalan tutkimukseen kuin mitä Yhdysvalloissa tehdään. Joulukuun Eurooppa-neuvostossa mielestäni olisi paikallaan saada uudenlaista lähestymistapaa aikaiseksi. Ja ehkä te voisitte kertoa meille, mitä Italia voisi tässä yhteydessä ehdottaa liittyen niihin ongelmiin, jotka te mainitsitte alustuksessanne, ja myöskin liittyen koulutuskysymyksiin tässä yhteydessä. Olisin kysynyt järjestelmästä, joka liittyy taistelujoukkojen koulutukseen EU:ssa. Onko tällä alalla edistytty? Ja sitten myös Pöttering. Kiitos ystävällisestä tervehdyksestä. Hyvä Mario Mauro, on mahtavaa nähdä sinut nyt Italian puolustusministerin roolissa. Aina uskoin italialaisiin ja tämä päätös varmasti oikeuttaa sen, että uskon jatkuvasti Italiaan. Jos voin sinnutella edelleen, niin puhuit visioista. Kaspari, Konrad Adenauer ja muut omasivat 50-luvun alkupuolella vision eurooppalaisesta puolustusliittoumasta ja eurooppalaisesta armeijasta. Mielestäni Euroopan unioniin tarvitaan jälleen tavoitteita – ja eurooppalainen armeija on sellainen käsite, jota voitaisiin käyttää, koska siinä osoitetaan suuntaa. Blanklich puhui taistelujoukoista ja niiden kautta saataisiin jonkinlainen ydin eurooppalaiseen armeijaan. Tuossa takanani britti kollega vähän protestoi, no jos britit eivät halua mukaan, niin sekin on mahdollista, että jättäydytään ulkopuolelle. Mutta mielestäni olisi hyvä, jos saataisiin tällainen visio, eurooppalainen armeija käsitteenä mukaan poliittisen keskusteluun. Ja toivon onnea menestystä työhösi ja Italian hallituksen työhön kaiken kaikkiaan. Kiitos. Ja puhemies, Jeffrey Van Orden. Um, I have my congratulations. Mario, onnittelut. Hienoa. Hienoa, puolustusministeri. Haluaisin vielä kiittää siitä vahvistuksesta, mitä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka tarkoittaa. Sen päätavoitteena on syvempi integraatio ja tästä puhuit hyvin selkeä, sanaisesti. Kiitos siitä. Kaksi kysymystä. Mihin toimiin Italia ryhtyy, jotta se kehittäisi lisäkapasiteettia puolustukseen? Ja toiseksi, millä tavalla haluaisit nähdä NATOa vahvistettavan? Kiitos. Next speaker. Seuraavana edustaja Martini. Signor Ministro. Kiitoksia. Hyvä ministeri Mario Mauro. Haluaisin julkisesti ilmaista iloni nimityksestänne me kaikki italialaiset olemme tästä iloisia. Olen päässyt tänne johtuen siitä, että teidät valittiin hallituksen. Päätin kuitenkin mennä brittiryhmään, mutta nyt kun näin, että sinut nimitettiin näin, että Italia uudestaan alkaa arvostamaan omaa ponnistusta ja, ja omia ansioita. Sen pitäisi olla tärkein johtolanka. Kiitoksia. Angorakis. Mr. Angorakis, you have the floor. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esittää ministerille kysymyksen. Oletteko sitä mieltä, että Israelin viimeisin hyökkäys Syyriaan merkitsee maan alueellisen koskemattomuuden rikkomista ja valtaamista. Sitten toinen asia. Viime aikoina olemme puhuneet erilaisista yhteistyön muodoista puolustuksen alalla jäsenvaltioiden välillä. Meillä on nämä taistelujoukot, jotka Puolan kollega mainitsi. Hän puhui myös tästä Weimarin yhteistyöstä Iso-Britannian ja Ranskan välillä. Mitä ajattelette tästä kaikesta? Minä olen toki hyvin iloinen siitä, että mitään edistystä eikä kohesiota tällä alalla ole, mutta miksi te uskotte, että kehitystä ei ole tapahtunut? Oletteko sitä mieltä, että näin on siksi, että jäsenvaltio valtiot eivät oikein halua toimia yksin toimissa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Halutaanko tässä jotenkin pimittää laiton toiminta? Miksi Maliin meni Ranska eikä mikään muu maa? Olen sitä mieltä, että maat eivät päätä yhteistä toiminnasta, koska se merkitsisi, että mennään kaikki yhtenä miehenä toimintaan, jolla rikotaan kansainvälistä oikeutta. Puhuitte myös kilpailukyvystä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Kyllä sen täällä joku jos sanoikin puheenvuoron käyttäneestä. Sehän tarkoittaa sitä, että suuri osa Euroopan aseteollisuudesta katoaa. Näin on tapahtunut monilla teollisuuden aloilla Euroopan sisämarkkinoiden takia. Tätäkö haluamme? Se merkitsee sitä, että 2000 kreikkalaista puolustusalan työntekijää menettävät työpaikkansa. Kuinka tämä sitten ratkaistaan? Kiitoksia. Grazie. Prima di dar la parola... Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron ministeri Maurolle vastauksia varten. Haluaisin henkilökohtaisesti onnitella teitä. Teistä tulee olemaan maallemme suurta hyötyä. Haluaisin esittää yhden huomioon ja yhden kysymyksen. Viittaan puheenvuoron ensimmäiseen osaan. Luulenpa, että on aika vaikeaa saada aikaan merkittävää parannusta puolustuspolitiikassa ja Euroopan ulkopolitiikassa, koska puolustus ja ulkopolitiikka ovat nämä valtioiden viimeiset, viimeiset alueet, joista ei haluta, joista halutaan pitää kiinni, joista ei haluta luopua, ellei sitten tapahtuisi erityistä poliittista ja institutionaalista kehitystä. Joten Sille, joka näihin uskoo, niin hänen olisi keskityttävä juuri tähän kysymykseni. Tänään Naton pääsihteeri ja Nato pyytää Euroopan valtioilta merkittävämpää sitoutumista puolustuspolitiikkaan. Yhtäältä on tämä pyyntö, toisaalta sitten on nämä talouskriisit, jotka alkavat koko Eurooppaan ja näin myös Italiassa. Uskotteko, herra ministeri, että olisi vielä mahdollista saada aikaan säästöjä puolustuksen alalla esimerkiksi asejärjestelmien yksinkertaistamisella ja koordinoimalla paremmin toimintaa ja erillisten valtioiden asehankintoja. Olisiko tällä sektorilla vielä vielä mahdollisuuksia saada aikaan säästöjä. Grazie. Come ho detto anche... Kiitoksia. Niin kuin jo sanoin aikaisemminkin, halusin aloittaa ministerikauteni vierailemalla Afganistanissa italialaisten joukkojen luona. Eilen tapasin kenraali Downfordin. Hän on komentaja eh, ISAF-joukoissa Tapasin myös presidentti Karzain. Haluaisin vastata nyt erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat aikakautta vuoden 2014 jälkeen Afganistanin osalta. Italian kanta on hyvin selkeä. Meillä ei ole minkäänlaista aikomusta vetää vessasta nämä tehdyt ponnistukset. Me haluamme antaa Afganistanille todellisia edistymismahdollisuuksia. Kävin Ratin Faraan ja Shindalin tukikohdissa. Sinne on siirretty noin 4000 miestä Italia, Italian joukoista – keskustelin kenraali Downfordin kanssa ja tuolloin selkeästi tuotiin esille, että vuoden 2014 jälkeen on toimittava niin, että toteutetaan suhteellisuusperiaatetta ja kunnioitetaan tämän päivän ponnisteluja ISAF-toimissa kentällä eri maista. Italia tulee siis suhteellisesti toimimaan samalla tavalla vuoden 2014 jälkeen mukaan lukee miesvahvuus, talous, taloudelliset sijoitukset ja muut myös infrastruktuuri, koulutus, terveydenhuolto, tasa-arvoa edistäminen ja kaikki nämä huomioiden. Afganistanissa näillä aloilla on saatu edistystä aikaan sotilaisen läsnäolon ansiosta – koska se on mahdollistanut siviilielämän. Joissakin provinsseissa tätä ei ole voitu varmistaa ja näin ollen edistyksessäkin ollaan paljon jälkijunassa. Toistin nämä näkemykset presidentti Karzaille ja totesin hänelle myös yksityiskohtaisesti nämä SOFAR-sopimuksia eli koskevat asiat. Tämä liitto, jota koskemme NATOksi, ei ole ainoastaan sotilaallinen liitto, vaan se on myös poliittinen liitto. Eikä voida ajatella Italiasta käsin, että, että voitaisiin kohdella eri tavalla, että voisi olla erilaisia sopimuksia Afganistanin viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin antaa immuniteetti alueella toimiville sotilaille. Olemme Naton kanssa, olemme aina toimineet täsmällisillä mandaateilla kansainvälisiltä elimiltä, siellä missä olemme olleet myös Libanonissa. Ja näin ollen kaikki, mitä teemme, sen on mahdottava yhteiseen visioon. On totta, että aloitin käymällä Afganistanilla, Afganistanissa, mutta on totta, että pelkäsin kyllä enemmän Euroopan parlamentin kollegoiden tulitusta, erityisesti kollega Danjanilta – ja kenraali vaan ordenilta. Joten nyt voisin keskittyä heidän kysymyksiinsä. Ne osoittavat, että he ovat tässä asiassa erittäin päteviä, mutta ne myös korostavat tätä periaatetta, jonka mukaan on mahdollista saada aikaan merkittävää kollektiivista vastuunkantoa ja yhteinen visio, jos jokainen tekee oman osuutensa – Otan tässä esimerkiksi Montin hallituksen toiminnan puolentoista vuoden ajan Italian hallituksessa. Italia ei ole pyytänyt yhtään euroa pelastusrahastoilta, vaan se on itse hoitanut ongelmansa ja velkansa. Eikä tässä vielä kaikki. Italia on ollut etulinjassa tukemassa Kreikan tapaisia maita ja myös sotilaallisen integraation ja operatiivisten voimavarojen suhteen Italia tulee sitkeästi jatkamaan tällä linjalla. Puolustuksessa ei pyritä saamaan lisää valtaa, vaan se on ehdo, ennalta, se on ehto, jotta voidaan taata rauha ja vakaus. Omassa parlamentissa ollaan keskusteltu Italian puolustuksen budjetista. Tässä keskustelussa pyrimme saamaan esille tämän eurooppalaisen integraation vision. Uskomme, että se on välttämätön väline, jonka kautta voimme kansana ja valtiona hoitaa oman osuutemme. Haluaisin vielä joitakin täsmennyksiä esittää. Monet kollegat ovat jotenkin lannistuneita ja skeptisiä suoraan sanottuna. Usein täysistunnossa on tehnyt mieli sanoa, että euroskeptikkojen onni eivät ole nämä hyvät syyt, jotka ovat johtaneet siihen, että henkilö on euroskeptinen, vaan heiltä puuttuu todellinen vakaumus, jota kyllä löytyy niiltä, jotka uskovat Eurooppaan – minä en usko, että voisimme lähteä joulukuussa neuvoston pöydän ympärille ajatellen, että edelleen voidaan kamppailla näiden marginaalisten asioiden kanssa myös, mitä tulee näihin taistelujoukkoihin koskeviin sopimuksiin jos ei enempää saada visiota ja heittäytymistä ja näkemystä sille, että Euroopassa tarvitaan eurooppalaista menettelyä. Hyvä Fiorella, eurooppalainen menettely ei koska sitä, että olisi teoria sitten mentäisiin käytäntöön, vaan toisinpäin. Meillä on aina ollut pragmaattinen lähestymistapa yhtenäismarkkinoillakin. Lähdettiin hiilestä ja teräksistä puolustuksesta pitäisi nyt lähteä, jotta voitaisiin laajentaa näkemyksiämme ja visioitamme. Meidän on lähdettävä pragmaattisista näkemyksistä. Italiassa käydään polemikkaa joistakin järjestelmistä, joita Italiassa tarvittaisiin. Esimerkiksi nämä F-35-koneet sen sijaan, että otettaisiin jotain toisia järjestelmiä. Jos nyt vain puhuttaisiin lentokonemerkeistä, merkeistä, sen sijaan, että puhuttaisiin operatiivisista voimavaroista, niin silloin emme pääse varsinaisen asian integroituun puolustukseen. Se on tehokkaasta ainoastaan, jos se on integroitua. Jos nyt sitten teemme jotenkin täsmällisiä valintoja, jotka vastaavat liittolaistemme valintoja, niin ei tämä ole mitään näpertelyä Euroopan puolustusteollisuuden kannalta, vaan se on tärkeä toiminta, joka perustuu visiolle. Kenraali Van Orden esittikin hyvin tärkeän kysymyksen koskien NATOn tulevaisuutta. Kuinka NATOsta saataisiin vahvempia ja ymmärrän sen tällä tavalla. Euroopan unionin maat muodostavat NATOn enemmistön, joten voimakkaampi sotilaallisesti integroituneempi Eurooppa voi vain vahvistaa NATOa itseään. Tästä syystä uskon, että jopa brittinäkökulmasta ja Britannialla, brittinäkökulmalla tarkoitan tällaista kulttuuria, jonka kantaa sisällään tiukkoja siteitä ja ankkuroittumista eurooppalaisen elämäntyylin tällaista, näkö, tällaista lähestymistapaa voidaan vain arvostaa tästä näkökulmasta, vaan Orden varmastikin muistaa toisesta maailmansodasta Winston Churchillin, kun hän muistaa eh, eh, Battle of Britain, Britannian taistelua koskaan niin monet eivät olleet velkaan niin paljon niin harvoille uskon, että jos nämä 750 Euroopan parlamentin jäsentä eh, ja tuo joulukuinen ministerikokous pääsisivät yhteys, ymmärrykseen, niin sitten voitaisiin sanoa, että koskaan yhtä monet eivät ole olleet yhtä paljon välkää yhtä harvoilla. Kiitoksia. Bene, grazie Eh, ministro Mauro. E kiitoksia, eh, hyvä ministeri Mauro, ja kiitoksia teille muille mielenkiinnosta. Next point, the freedom of press and media in the world, rapporteur. Seuraava kohta, lehdistön vapaus, esittelijä on Marietje Schaake, toinen keskustelu, teillä on puheenvuoro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Ensin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä kollegiallisesta yhteistyöstä, jonka turvin on saatu tehtyä tätä työtä. Me olemme keskustelleet aikaisemmin ja me olemme nyt lähellä äänestystä. Toivon, että saamme tiukan viestin nyt tuo, tuo julkilehdistön vapaudesta. Haluaisin myöskin kiittää niitä sidosryhmiä, jotka ovat osallistuneet toimittajat, kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet internetin kautta ja muutenkin. Tämä on oikea-aikainen mietintö. Vähän aikaa sitten vietettiin lehdistön vapauden päivää. Tärkeää on, että voidaan kuulla kriittisiä ääniä netissä ja muualla. Mutta usein yhä väkivaltaisemmin puututaan toimittajien ja bloggaajien toimiin. Usein on kyse ihmisoikeuksien puolustajista. 88 toimittajaa tapettiin viime vuonna lähes 900 pidätettiin ja 2000 altistui pahoinpitelylle. Tämä on vakava tilanne. EUlla pitäisi olla tärkeämpi, isompi rooli huolehtiessaan lehdisten ja tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa. Meidän on tehtävä yhteistyötä hallitusten kanssa, että voidaan muistuttaa hallituksia heidän velvollisuuksistaan. Valitettavasti kolmansien maiden hallitukset juuri käyttävät väärin lainsäädäntöä Aina kyse lainsäädännöstä, joka liittyy suoraan lehdistöön ja tiedotusvälineisiin, vaan käytetään lainsäädäntöä, joka on terrorismin vastaista, liittyy valtion turvallisuuteen, jotta näin voidaan häiritä toimittajia, tiedotusvälineitä ja bloggaajia. Varjoesittelyiden tiimin kanssa päätettiin, ettei lähdetä arvioimaan yksittäisten maiden tilannetta – viitataan useampaan liitteeseen, joissa esitetään tärkeiden kansalaisjärjestöjen työtä, jotka ovat erityisasiantuntijoita ja arvioidessaan lehdistön vapautta maailmassa. Ja nämä on laitettu liitteeksi mietintöön, koska haluamme myöskin osoittaa, miten tärkeää on se, että poliittisesti ei puututa lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauteen, vaan helpotetaan tämän työtehtävän toteuttamisesta vapaasti, riippumattomasti. Me painotamme sitä, että lehdistön ja tiedotusvälineiden pitäisi voida vapaasti toimia ilman taloudellista poliittista painetta monimuotoisena. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan esimerkiksi yleisradiotoiminnasta, mutta kaupalliset yritykset, lehdistö kantavat myöskin suuren vastuun, tiedotusvastuun. Sama koskee digitaalisen ympäristön kasvua. Näin tiedon saanti on nähtävä myöskin tärkeänä julkisena hyödykkeenä. Lisäksi EUn on puututtava rankaisemattomuuteen, joka usein nähdään ongelmana, kun toimittajien suuntaan hyökätään. Usein minkälaista seurantaa ei ole, joten me haluamme vaihtaa parhaita käytäntöjä – ja myöskin luoda tällaisia oikeusavun rahastoja. Lopuksi sanoisin, että kehotamme ulkosuudenhallinta Euroopan komissiota voimakkaammin saamaan selkeyttä useisiin budjettikohtiin, jotka liittyvät tähän saraan. EU voi ainoastaan johtaa tässä esimerkkinä – meidän pitää ymmärtää, miten lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus toteutuu myös EU:ssa, vaikka tässä mietinnössä käsitellään näiden vapautta maailmassa. Me haluamme huolehtia siitä, että voidaan vertailla parhaita käytäntöjä, voidaan katsoa lähinnä naapurialueita, mutta myös kehityspolitiikkaa, laajentumispolitiikkaa, naapuripolitiikkaa, jotta on selkeät tavoitteet voidaan toimia tehokkaasti kriisin aikana rajallisen budjetin varoin kuitenkin niin, että suojelemme niitä arvoja, jotka ovat meille niin tärkeitä. Ilmaisunvapaus, monimuotoinen vapaa lehdistö, vapaat tiedotusvälineet. Nämä ovat tärkeitä asioita ihmisille. Tämä on lyhyt johdanto tähän mietintöön. Mielelläni teen yhteistyötä edelleen varjoesittelijöiden kanssa ja toivon, että kaikki voivat tukea meitä äänestyksessä. Kiitos have two speakers on my list. Kaksi puhujaa. Edustaja Brysachis ensimmäisenä. Thank you, sir. Um, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kiitokset ja onnittelut esittelijälle ja kiitos kaikille kollegoille, varjoesittelijöille tästä erinomaisesta työstä. Pääsimme sopimukseen kaikista kompromisseista. YPPn nimissä voin todeta, että me tuemme kaikkia kompromisseja. Minulla on hieman eri käsitys joistakin asioista kuin esittelijä, esittelijällä, mutta olen tyytyväinen, että pääsimme kuitenkin yleiseen lähestymistapaan, jossa ei menty liiaksi yksityiskohtiin ja lähdetty mainitsemaan henkilöitä tai maita. Tässä parlamentissa on muita valiokuntia, jotka voivat tehdä tämän paremmin. Ei välttämättä kuulu AFETin työsarkaan toimia tällä tavalla. Ja oli hyvä, että myös esittelijä tuki tätä lähestymistapaa. Olen myös tyytyväinen siitä, että saimme nostetuksi esille myös bloggarien tilanteen ja ilmaisuvapauden internetissä. Tästä ei ole juurikaan keskusteltu ja tämä osa-alue on kuitenkin entistä tärkeämpi, erityisesti kun ajatellaan valtakoneistoja, valtaa pitäviä. Siellä nimenomaan uhka kohdistuu paljon internetin ja blokkareihin, eli on hyvä, että myös tämä asia on tullut käsitellyksi. Me tuemme kaikkia kompromisseja, niin kuin totesin. Emme kuitenkaan äänestä esittelijän kanssa samalla tavalla kaikissa kohdissa, mutta tälle on teknisiä perusteluita meillä on jossain määrin erilainen poliittinen lähestymistapa noin yleisellä tasolla, mutta olen kuitenkin tyytyväinen mietinnön lopputulokseen. Kiitos. Eh, Kiitos edustaja Jakansaari. Thank you very much to the rapporteur. Paljon kiitoksia esittelijä Schakelle hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä neuvotteluista. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että minä ja sain poliittisen ryhmäni kannoille paljon tukea neuvotteluissa. Ja meidän kantamme otettiin huomioon kompromisseissa. Sosialistidemokraattiryhmän keskeisimmät seikat ovat juuri toimittajien ja heidän työnsä suojeleminen. Ja se, että on otettava huomioon laskeva trendilehdistön vapaudessa. Ja juuri riippumattomien indeksien luominen, monimuotoinen vapaa lehdistö ja ympäristö on tärkeää. Tässä on vastustettava monopolistisia tendenssejä. Minä haluaisin painottaa sitä, kuten esittelijä Saakekin, että EUlla on velvoite toimia. EUn on voitava vaikuttaa asioihin – niin, että käytetään hyvin niitä välineitä, joita meillä on, kaikki sopimukset, kauppa, yhteistyösopimukset kolmansien maiden kanssa ovat hyviä välineitä. Niissä on kaikissa otettava huomioon lehdistönvapauskysymykset. Johdonmukainen, avoin yhteistyö Euroopan parlamentin ulkosuudenhallinnon ja komission välillä – on mielestämme hyvin tärkeää. Kiitos vielä kerran ja tämä mietintö on nyt konkreettisempi ja antaa selkeämmin suuntaa EU-strategialle. Kiitos oikein paljon. Thank you. I, I remind that... Kiitos. Muistuttaisin, että äänestys järjestetään huomenna kello viideltä iltapäivällä. Anteeksi. Esittele, haluatteko lisätä vielä jotain? Halusin vain vastata esitettyihin kommentteihin varjokommentin suunnalta. Heillekin on selvää, että kaikki olemme tehneet työtä tiimihengessä, ryhmähengessä. Ja kaikki pidämme aihetta hyvin tärkeänä ja toivon ja luotan, että tulemme samanlaisia johtopäätöksiä myös äänestyksessä, niin että myös ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle voimme välittää sen viestin, että toimittaisiin tehokkaammin, strategisesti täsmäpolitiikoilla ja johtajuudella Euroopan unionissa, myös maailmanlaajuisesti, kun kyse on vapaasta tiedotusvälineistöstä, ilmaisuvapaudesta. Kaikkien mielestä tämä aihe on prioriteetti ja työskentelevätpä sitten lehtimiehet netissä tai sen ulkopuolella, niin heillä on haastava työ, vaarallinen työ. He tuovat esille epäkohtia, korruptiota, rikoksia, eli heidän puolestamme tämän mietinnön olemme kirjoittaneet. Kiitos tästä alustuksesta esittelystä. Seuraava kohta esityslistalla. E on tehtävä laajemman transatlanttisen kumppanuuden edistämisessä. Esittelijä edustaja Milan Mon. Teillä on puheenvuoro. Eh, bueno, tendría que empezar dando las gracias, no solo... Niin, haluaisin ensinnäkin onnitella puheenvuorossa ja vuorosta ja myös varjoesittelijöitä haluan käyttää, vaikka monet heistä eivät enää ole paikalla. Roger ja Neits ovat tehneet erittäin rakentavaa työtä, myös Butikoffer, Schultz, haluaisin... Muistan hyvin kokouksen Strasbourgissa muutama viikko sitten. Siellä suurin piirtein sovimme kompromisseista. oli erittäin erittäin hyvä kokous. Haluaisin kiittää rakentavasta lähestymistavasta. Kompromissit ovat siellä. Ne kättävät puolet suurin piirtein tarkistuksista suoraan epäsuorasti. Haluaisin mainita, että mietinnössäni on kaksi osaa, kuten tiedätte. Yksi koskee transatlanttisia suhteita EU-Yhdysvallat klassisessa mielessä. Sitten siellä on kohtia, jotka viittaavat kansainvälisiin selkkauksiin tai nyky- tai ajankohtaisiin asioihin, joissa toivoisimme koordinoidumpaa toimintaa Yhdysvaltojen ja EUn välillä. Sitten on toinen osa, joka ei ole niin klassinen, joka liittyy tällaiseen globaaliin transatlanttiseen kumppanuuteen ja si- toivon, että siihen ei ole kiinnitetty vähempää huomiota, mutta ainakin siihen on tullut vähemmän tarkistuksia. Monet tarkistuksista ovat jo kompromisseissa, kuten sanoin. Jotain haluaisin näistä vielä sanoa näistä tarkistuksista. Voisin jakaa ne seuraaviin ryhmiin. Yhdet täydentävät, rikastuttavat, parantavat minun mietintöäni. Niitä tietenkin kannatan äänestyslistassa, vaikka monet niistä ovat mukana kompromissitarkistuksista. Sitten kun oli rajoitettava tätä luonnetta, niin pituuden takia niin tarkistukset jollakin tavalla rikastuttavat näitä. Sitten on tarkistuksia, jotka eivät ole samalla linjoilla mietintäni kanssa. Niillä on tietenkin miinusmerkki edessä, mutta niitä on vähemmän. Sitten teillä on tarkistuksia, jotka saavat miinuksen jälkeensä, ja ne ovat tarkistuksia, joissa puututaan mietintäni konkreettisiin kohtiin. Esimerkiksi jos täällä on tarkistus, jossa ei haluta poliittista transatlanttista neuvostoa, tai nykytaloustilanteessa ei haluta säilyttää tällaista parlamentaarista yhteysmiestoimistoa Washingtonissa, niin tietenkin senkin äh, tarkistuksen kohdalla merkkaan miinuksen. Sitten Rautsik taisi juuri tulla paikalle. Annan hänelle aikaa laittaa kuulokkeet päähänsä. Ja haluaisin todella vielä uudestaan sanoa, kuinka rakentavassa hengessä hän on tehnyt työtä. Sitten täällä on tarkistuksia, joissa keskitytään erityisesti kauppa- ja kumppanuus, kauppakumppanuuden taloudellisiin seikkoihin, hyvin konkreettisesti näihin olen viitannut jo aikaisemmissa keskusteluissa. Halusin, kes, halusin kunnioittaa Intan mm, valtuuksia ja keskittyä näihin kauppakysymyksiin. En halua mennä niihin asioihin, jotka kuuluvat intaa, intaa tai jotka liittyvät näihin neuvotteluprosesseihin. Joten talon sääntöjen mukaan tarkistuksiin, jotka koskevat tällaisia asioita, tulen laittamaan miinuksen. Ei ainoastaan substanssisyistä, vaan myös siksi, että kaksi viikkoa sitten Intassa hyväksyttiin päätöslauselma, joka nimenomaan koskee tätä asiaa. Siellä oli 22 tai 3 kohtaa, ja sillä katettiin hyvin laajasti sekä asiasisältöä että menettelyä koskevia asioita, joten on aivan loogista, että tässä parlamentissa ei äänestetä kahdesta asiasta äh, eri paikoissa kahden kuukauden aja, aikavälillä ja näin kyseenalaistettaisiin yhden valiokunnan toimivaltuuksiakin ja puututtaisiin näihin menettelyllisiin sisältökysymyksiin, jotka eivät tänne meille kuulu. Sitten on tarkistuksia, joita en tule tukemaan, en niinkään siksi, että en pitäisi niistä, vaan siksi, että ne menevät niin yksityiskohtaisiin, niin paljon yksityiskohtaisiin tai menee pidemmälle kuin tämän mietinnön kattavuus menee. Esimerkiksi Atalanta-operaatio tai Somaliaan viittaavat tarkistukset kun minu, jos minun Atlantti-mietinnössä pitää mennä myös Intian valtamereen ja Tyyne ja ties mihin meriin, niin tämä on sitten jo vähän liikaa pyydetty, kuinka transatlanttisessa suhteessa voisin myös viitata näihin kaikkiin muihin maailman meriin, joten näihin tarkistuksiin tulen liittämään miinusmerkin. Sitten on asioita, joissa ei voida mennä niin yksityiskohtiin. Ei tämä voi olla täsmällinen mietintö Lähi-idän rauhanprosessista tai ilmastonmuutoksesta tai energiakysymyksistä tai Natosta. Joten ne tarkistukset, jotka menevät ikään kuin liian pitkälle eh, tästä mietinnön ytimestä, niin niille laitan miinuksen. Aikaisemmassa keskustelussa muistan, että Rova Neits ja Butikoffer – ystävällismielisesti syyttivät minua, että siinä käsitellään liikaa asioita. No, nyt yritän priorisoida. Otin tämän, otin tämän onkeen ja olen pyrkinyt priorisoimaan niin, ettei nyt levitellä tätä asiaa ihan koko maailman kattavaksi. Sitten lopuksi vielä yksi kommentti Tällä, tässä mietinnössä pyritään katsomaan tulevaisuuteen. En halua keskittyä menneisyyteen. Luulenpa, että olemme jo toisessa vaiheessa. Bussista on päästy. Nyt olemme vaikeissa, monimutkaisissa, monitahoisissa, monisyisessä suhteessa äh, Yhdys, Yhdysvaltojen kanssa. Meillä on tällaista leaving behind, meillä on Aasian kysymykset, meillä on transatlanttiset yritysten investointi- ja kauppapolitiikkojen uudelleenneuvottelut, joten ei meidän pidä nyt keskittyä enää menneisyyteen, vaan katsoa tulevaisuuteen, joten ne men- tarkistukset, jotka katsovat taaksepäin, niin ne, niitä en esittelijänä voi tukea. No en nyt halua tätä pitkästyttää mietinnössäni ja myös tarkistettu kompromisseissa ja äänestysluettelossa pyrin siihen, että saadaan aika tasapainoinen, kunnianhimoinen mietintö, jossa kaikki ovat mukana, mutta tietenkin minä on priorisoitava ja siksi en ole voinut ottaa kyytiin ihan kaikkea. Tämä on aivan selvä, mutta nyt oikein mielelläni kuuntelen niitä harvoja, jotka jaksoivat tänne vielä jääneet. Kiitoksia. President. So let me, let me Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Hän on tehnyt loistavaa työtä rakentavassa yhteistyön hengessä. Noin 22 tarkistusta ja kompromissit kattavat monet ryhmän tarkistuksista ja monien muidenkin ryhmien, joten oman ryhmäni nimissä voin sanoa, että voimme tukea kaikkia näitä kompromisseja. Tämä on nyt vankkaa tekstiä, jossa katsotaan tulevaisuuteen. Parlamentti on näin edelleen sitoutunut transatlanttiseen kumppanuuteen, mutta samalla tuodaan esiin sellaisia ajatuksia, joita pitää ajaa eteenpäin ja jotain uusia ajatuksia. Joten mietintö on oikein relevantti ja esitetään nyt oikeaan aikaan. Siinä selkeästi sanotaan, että strategisesti transatlanttiset suhteet ovat tärkeässä muutoksessa. Meillä on talouskriisi, lisäksi nähdään uudenlaiset voimasuhteet, ajatellen tästä Aasia, Arabi, kevättä ja niin edelleen. Vahvempaa yhteistyötä, vankempi transatlanttinen kumppanuus. Näitä painotetaan, joten tämä on hyvä ja ajankohtainen. Myöskin transatlanttinen poliittinen investointihanke on geopoliittisestikin tärkeä ja se voisi tuoda uutta vauhtia transatlanttiseen yhteistyöhön näillä saroilla. Tietenkin ulkopolitiikka mukaan lukien. Kuten esittelijä jo mainitsi, meillä on myös Inta-valiokunta, joka on keskeisin valiokunta, kun puhutaan – tästä transatlanttisesta kappainvestointikumppanuudesta, joten täysin tuen tätä ajatusta, ettei nyt lähdetä tarkistusten kautta liian pitkälle tuohon suuntaan. Lisäksi on hyvä se, että on myös potentiaalia laajemmalle transatlanttiselle kumppanuudelle, kun tähän mennessä joskus keskitytään ainoastaan EU-hun, Yhdysvaltoihin. Kanadaa ei pitäisi unohtaa, ei latinalaisen Amerikan valtioita tai Afrikan maita, jotka ehkä haluaisivat tavalla tai toisella osallistua transatlanttiseen yhteistyöhön. Tämä mainitaan mietinnössä ilman, että kuitenkaan vaarannetaan keskittymistä tähän varsinaiseen transatlanttiseen kumppanuuteen. Joten haluaisin onnitella esittelijä Milanmonia uudestaan. Kiitos, että saimme tehdä yhteistyötä näin rakentavassa hengessä. Mielellämme lähdemme äänestämään huomenna. Kiitos oikein paljon, edustaja Saake. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Milan Mon Puhun Anemi Näitsin puolesta. Hän pahoittelee, että ei voi olla paikalla tänään. Olen tätä varsin kattavaa mietintöä lukenut suurella mielenkiinnolla. Se, kat- se heijastaa myös sitä laajuutta, joka meidän suhteellamme on. Ryhmä tukee kompromissitarkistuksia ja kiittää teitä tehdystä työstä. Intan jäsenenä ja varjoesittelijänä Voin yhtyä näkemykseen siitä, että päällekkäisyyteen ei ole syytä. Ulkoasiainvaliokunnassa on tehtävä tärkeää työtä, mutta niin myös kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Siellähän hiljan hyväksyttiin päätöslauselma, jossa suositeltiin Euroopan komission mandaattia neuvotteluihin. Voisin yhtyä näkemykseenne tulevaisuuden haasteista. On tärkeää, että muuttuvassa maailmassa, muuttuvina aikoina saamme merkitystä tälle kumppanuudelle – maailmansodan jälkeen nykyinen moderni kumppanuus luotiin. Nyt on aika muutokseen. On aivan selvää, että seuraavan sukupolven mukanaolo ei ole itsestään selvää, vaan kyllä tämä vaatii työtä. Se vaatii myös johtajuutta, jotta saamme uutta merkitystä, substanssia myös taloudellisesti tälle kumppanuudelle. Tämä mietintö perehtyy geopoliittisiin tekijöihin ja korostaa yhtä lailla myös tiiviimmän liiton ja tiiviimmän yhteistyön merkitystä, kaupan ja investointien siteiden merkitystä. Ja tämä on hyvä lisä, kun katsomme eteenpäin sitä, miltä transatlanttiset suhteet näyttävät jatkossa. Äh, Sydämestä kiitokset. Minäkin haluaisin esittää muutaman huomion. Minäkin haluaisin kiittää kollega Milanmania Mania tästä mietinnöstä. Transatlanttisia suhteita ajetaan näin eteenpäin EUn, Yhdysvaltain suhteet. Samalla tietenkin ajatellen myös neuvotteluita transatlanttisesta kauppainvestointikumppanuudesta. Tässä on tärkeä poliittinen ulottuvuus. Intaan tietenkin puuttuu näihin kauppapoliittisiin kysymyksiin. Minulla olisi myös kysymys. Nämä Intan suositukset ovat täysistuntoäänestyksessä toukokuussa ja millä moni mietintö erikseen kesäkuussa. Eikö pitäisi pyrkiä ainakin yhteiseen keskusteluun, jos ei se ole enää mahdollista? En tiedä, olisiko mahdollista, että koordinaattorit ottaisivat asiakseen puhua tästä ryhmissä, kun tilanne on se, että jos huomenna hyväksytään tämä mietintö, niin jos hiukan painostamme saataisiin mietintö niin nopeasti valmiiksi, että ryhmäkokouksiin mennessä saataisiin tämä käyttöön. Ehkä ryhmät voisivat pohtia tätä huomisaamuun mennessä. Loogiseltahan se tuntuisi, että käytäisiin yhteiskeskustelua. Ehkä voitte puhua kollegoiden kanssa, ettei tule niitä tavanomaisia vaikeuksia, joita tulee esiin tässä yhteydessä. Ehkä kannattaisi tätä harkita. Niin puheenjohtaja, transatlanttiset kumppanuudet erityisessä vaiheessa neuvotteluiden osalta, mutta onhan näissä suhteessa paljon enemmänkin. Ei tässä mietinnössä ole edes kiinnitetty huomiota tähän klassiseen transatlanttiseen kumppanuuteen, vaan on laajennettu mm, tuonne Etelä-Atlantille, pyritty olemaan uudistuvia ottamalla huomioon latinalainen Amerikka ja jopa Afrikan itäreunan. Totta, että 18, 19 vai 20. kesäkuuta on G8-kokous ja Obama on tulossa. Siinä onkohan se nyt sitten Pohjois-Irlannissa, jos miten hyväksytään 14 tai 16 päivää kesäkuuta riippumatta Intasta, niin jos tämä hyväksytään muutama päivä ennen kuin Obama tulee Eurooppaan, niin ei se mikään huono juttu olisi. Luulenpa, että jos nämä kaksi pidetään eri erillään, niin ei se ole mitenkään tyhmä ajatus. Jos tämä keskustelu käytäisiin yhdessä toukokuussa, en tiedä onko se menettelyllisesti mahdollista, kun ajatellaan tarkistuksia ja käännöksiä ja muuta, ja sitten äänestys huomenna, mutta voi olla, että mm, saattaa olla, että se jää sitten taloudellisten ja kauppakysymysten varjoon, mutta jos se jätetään kesäkuulla, vaikka se ensimmäinen mm, äänestettäisiinkin ensin, niin sitten tästä äänestettäisiin muutama päivä ennen kuin Obama tulee Eurooppaan ja kahdenvälinen huippukokous pidetään. Ei sen hullumpaa olisi. Kyllähän kaikki tietävät, että transatlanttinen kauppasopimus neuvotellaan uudelleen, mutta tämä menee paljon pidemmälle. Jos pidetään kiinni kesäkuusta, niin ei yhtään hullumpa, hullumalta kuulosta minusta. Sydämelliset kiitokset pohditaan. Huomiseen asti kaikille on perustelut. Katsotaan sitten, jos on muutama päivän ennen Obaman matkaa, niin tuleeko se enää sitten Obaman valmisteluasiakirjoihin. Sitä vähän pelkään tässä, että tässä on kyse neuvottelukysymyksestä, puhtaasti kauppapoliittisesta kysymyksestä, niin silloin jotenkin meiltä jää tämä mahdollisuus pois painottaa muita asioita, ulkopoliittiset, puolustuspoliittiset kysymykset. Eli poliittisista syistä mielelläni pitäisin nämä yhdessä, enkä näkisi niitä erillisenä asioina, mutta pohditaan nyt rauhassa ja meidän on vielä tarkistettava, onko tämä teknisesti mahdollista ajatellen käännöksiä. Olkaa hyvä. Eh, sí, señor presidente, muchas gracias. Yo creo que el... Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että kun päätöstä tehdään siitä, olisiko poliittisesti tällaista keskustelua, täällä on ääniä puolesta ja vastaan, niin näin ollen minun mielestäni esittelijän pitää tehdä päätös. Minä minä uskon, että on hyvä, että voimme tätä vähän miettiä äänestyksen jälkeen ja pohtia, mitä hyötyä ja mitä haittaa olisi siitä, että tämä yhdistettäisiin tuohon toiseen keskusteluun koskien kauppanäkökohtia. Tai sitten todella voisimme jättää, tähän, jättää tämä Obaman tulemisen kynnykselle. Minusta tätä on pohdittava perusteellisemmin. Joka tapauksessa olen vaivan varma, että esittelijä on paras tekemään tässä päätöksen. Hän on tehnyt erittäin hyvää tietä, työtä varjoesittelijöiden kanssa – he ovat olleet yhtä mieltä tärkeimmistä haasteista ja luulenpa, että heihin on nyt luotettava äänestyksen jälkeen, niin että he voivat sitten päättää, mikä on paras hetki viedä tämä täysistunto. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Tästä keskustellaan huomenna. Jos vielä halutaan siirtää tämä toukokuulle, niin huomenna on päätettävä. Se on määräaika, muuten tämä ei ole teknisesti mahdollista. Katsotaan, miten äänestys menee. Ehkä voimme käyttää viisi minuuttia tämän aiheen käsittelyyn vielä, mutta en mielelläni halua, että neuvottelut tulevaisuudessa menevät valiokunnaltamme täysin ohi, koska ne käsitellään ihan edelleen, erillisenä, eli olemme aina kolmantena pyöränä. Tämä pitäisi ottaa huomioon, kun tästä aiheesta keskustellaan seuraavat puolitoista vuotta. Näin. Tavataan huomenna. Huomenna on konferenssi ja äänestys kello 17.